Okay, colleagues, we have a long... Hyvät kollegat, meillä on pitkä äänestysluettelo tänään, joten aloitetaan saman tien, mutta ennen sitä kuitenkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi tuonne salin perälle äh, kääntäjä harjoittelijoita, jotka vierailevat tänään Euroopan parlamentissa. Tervetuloa parlamenttiimme. Minulla itselläni on tulkin ja kääntäjän koulutus, joten tiedän, miten kovaa työtä te teette. Tulkit täällä ovat aivan loistavia. Tervetuloa tänne valiokuntaan ja toivottavasti vierailunne on hyödyllinen. Mm, um, Haluaisin muistuttaa kollegoille vielä sitä, että näiden äänestysten jälkeen meillä on vielä kaksi muuta kohtaa esityslistalla, jossa, ja niihin meille tulee sitten vieras puhujia. Ensimmäinen niistä liittyy kehitysrahoituksen vastuuvelvollisuuskertomukseen. Ja toinen liittyy sitten Pariisin ilmastokokoukseen ja ilmastorahoitukseen. Tässäkin on komission virkamiehiä paikalle. Ilmastorahoitus on tietysti äärimmäisen tärkeää ennen ilmastokokousta. Meillä on molempiin siis vieras, vierailijoita puhumassa ja todella toivon, että kollegat äänestyksen jälkeen tulevat tänne keskusteluun 16.15-18.30 ovat nämä keskustelut. Jokaisen ryhmän sopisi olla edustettuina siellä. Mitä tulee näihin äänestyksiin tänään, niin sovimme eilen, että kohta 16, eli humanitaarisen avun huippukokous mietintö viimeisenä äänestyskohtana. Aloitamme siis kohdasta 17. Meidän täytyy tehdä vielä tässä äänestystestaus ja kaikki eivät vielä saa, ole saaneet äänestysluettelua, onko näin? Yeah. Are people happy? Onko siinä ongelma, että ette ole saaneet äänestysluettelua vielä? Ehkä pari minuuttia voidaan tässä odotella vielä. Yeah. Maybe there could be one copy at least for the... No ehkä nyt ainakin yksi kopio löytäisi koordinaattoreille. Löytyisi koordinaattoreille ja muut voivat sitten seurata heitä. Okay, well... No niin, EPPllekin löytyy yksi äänestysluettelo. Nyt voidaan tehdä koeäänestys. Voisitteko kollegat sattumanvaraisesti jotain äänestysnappia nyt painaa sieltä. Koeäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? yksi korttia sisällä, 18 on äänestänyt. Ah, minä itse en ole äänestänyt. 20 on äänestänyt. Kyllä tämä toimii. Hyvä. Kiitos kollegat. Now the EPP has a list. EPPlläkin on nyt äänestysluettelo. No, ainakin yksi. Katsokaa koordinaattoria tai ketä tahansa muuta täällä ihan vapaasti. Aloitamme kohdasta 17. Rova Veseran lausunto Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EUn lähestymistavalle muuttoliikkeeseen. Oikean, hyvin oikea-aikainen mietintö. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä. No, tarkistetaanpa tarkistus kaksi. Ah. The vote is closed. Äänestys päättyy. Nämä no, minun virheeni tässä. Itse olin hieman hämääntynyt tässä. Minä katsoin tässä esittelijöiden enkä ryhmien kantoja. Hyväksytty, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Siirrytäänpä seuraavalle sivulle. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa tarkistus 12. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 on lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Ah, ensimmäinen osa raukeaa. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 16 toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 18. Tämäkin on lisäys puolesta vastaan. Tyhjä. näyttäisi hylättyltä. Tarkistetaan nyt kuitenkin. Tarkistus 8. Äänestys päättyy. Tarkistuskin hylätty. Seuraavaksi tarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta. 23 puheenjohtaja korjaa. 23 puolesta. 23 puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. No, tarkistetaan tämä nyt. Tarkistus 24 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi numero kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi hyppäämme kompromissi nelosen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi hylätyltä. Jaa, se raukeaa, raukeaa koko tarkistus. Ei siitä tarvinnutkaan äänestää. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 Voimme tarkistaa sen kyllä. 41 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Herra Preda, se hylättiin. Hylätty on, hylätty on. Selvä. 42 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 48 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 49. Ah, 48. Äänestys alkaa. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. Hilikula oli. Sitten 49 puolesta vastaan. Tyhjä Tämäkin täytyy tarkistaa. 49 avataan äänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä näyttäisi hylätyltä, mutta tarkistetaanpa sekin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Pahoittelen, hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää Tämä täytyy tarkistaa. 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromiss, kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta, puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa tämä. Äänestys alkaa 75. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Oh, no, you haven't. Where is it? Oh, yes, sorry. Yeah, we have, you. Okay, sorry, we have some confusion here. Amendment 7. 77 seuraavaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näyttäisi hyväksytyltä. Voidaan tämä tarkistaakin. 78 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 81 puolesta Vastaan. Tyhjää. Pitääpä tarkistaa tämäkin. Äänestys alkaa 81. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty samalla enemmistöllä. Sitten tarkistus 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näyttäisi hylätyltä, mutta tarkistetaanpa se nyt kuitenkin. 85 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksankymmentäseitsemän puolesta vastaan. Vast, tyhjää No, tarkistetaanpa tämäkin. 87 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, on selkeästi hyvätty. 88 puolesta vastaan. Tyhjää. Näyttäisi hyväksytyltä, mutta voidaan tämäkin tarkistaa vielä. 88 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos koordinaattorit nostaisivat käden korkeammalle, niin näkisimme paremmin tuloksen. 89 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa, koska en tiedä näitä tyhjää äänille kanssa, että miten tämä meni. 89 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä 93 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 94 äänestys alkaa. Ja päättyy. Selkeästi hyväksytty. Sitten siirrymme loppuäänestykseen. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 21, yksi vastaääni ja yksi tyhjä ääni. Kiitokset. Kiitokset Rova Vesera kaikista työstä, jota teitte tämän eteen. Onneksi olkoon. We move to 18. Common rules. Kohtaan 18. koskien Kopen ulkoisen ulottuvuuden soveltamista kalastussopimuksella. Tässä tämä on hyvin lyhyt tämä kaksi muutosehdotusta ainoastaan sitten koko juttu. Maria Hoivu, muutosehdotus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Toinen muutosehdotus puolesta vastaan. Entä, se on jaettu kolmas osa tyhjää vastaan. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tästä tämän jälkimmäisen osan. Tästä päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten lausunnosta kokonaisuudessaan Elektronisesti äänestys alkaa. Päättyy. 21. 1. Äänen hyväksytty. Yksi tyhjä. Kiitos. Sitten vähän pidempi pätkä. Kohdasta 19. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014. Ja tästä Frunzulika siinä esittelijänä, siinä koko joukko kompromisseja. Kompromissi yksi ensin. Ykkösen puolesta. Anteeksi. Ola. Anteeksi, minä haluaisin pyytää suullisten tarkistusten äänestysten poistamista tästä. We need two members in this committee haluaako joku toinen vielä sitten näitä torjua. Eli sitten suulliset muutosehdotukset pannassa tästä lähtien. Eli ilman niitä jatkamme, ilman mitään suullisia. Kompressi yksi siis. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutosehdotus yksi. Aina lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta. Siinä kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutosetus 6. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Muutosehdotuksen 7 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjä hyvä hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sivulle 6 numeron 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän kohdan 34, mutta nyt 34 äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. 37 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme kohdan muutosehdotuksen 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47, 5 sitten, 45. Se olikin lisännys puolesta siis vastaan tyhjää. Tarkistamme nämä, tämän 45. Äänestys alkaa. Kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 sitten puolesta vastaan. Reeda täällä naurattaa naisia. Siis 47 äh, puolesta vastaan tyhjää. Taisi kaatua, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Oli sitten hyvä tai huono homma. 48 puolesta äänet vastaan. Hylätty. 49 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 56 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sieri ilahtuu tästä. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 ehkä, mutta tarkistamme kumminkin. Ovat kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten lausunto kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Koneella siis. Ovatko kaikki nyt antaneet äänensä? Äänestys päättyy. Loppu äänestys päättyy. Väyrynen on puolesta. Siellä No niin. Sinne salahti äänestys päättyy. Hyväksytty 22 ääntä puolesta enemmistö lujasti. Kiitoksia kovasti. Edustaja Fruntsulika.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 The second is the mistaken duplication of Amendment 10. We will only vote Amendment 10 once, in page 5, before Amendment 1. So we won't vote it again. I'm sure somebody will tell me that when we get to that point. So I will tell you it again as well if we're confused. So we only vote Amendment 10 once. Eli ky- kymmenennestä sitten äänestämme vain yhden kerran, kun sinne pit- niin pitkälle päästään. Ja se toinen oli sitten F-kohdan 59, joka raukeaa. Kompromissi E ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää näytti hyväksytyltä. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan hyvä, tyhjää hyväksytty. 83 puolesta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan ja hylätty tämä jälkimmäinen osa. Tarkistamme siis tämän toisen osan tästä muutosehdoksesta 83. Näistä alkaa. Sitten päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 vedetty pois. Sitten johdataan osaan. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 tyhjä. Tarkistamme 34 jälkimmäisen osan äänestys alkaa. Kaikki antaneet äänensä. Päästyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Öö, se on hyväksytty. Sitten numero 10 puolesta vastaan hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta tyhjää, äh, vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin päätöslauselmasta loppuäänestys ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy suurella enemmistöllä hyväksytty. Kiitokset kaikille varjoesittelijät mukaan lukien. So we now move to um, item... Nyt siirrymme eteenpäin kohta 21. Vuoden 2010 parlamentin antamien sosiaali- ja ympäristönormien ja ihmisoikeuksia edistyn yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöön. Pano. Esittelijä on Lola Sanchez. Ja jälleen kerran tässä on kompromisseja. Aloitetaan kompromissista A. Puolesta kompromissi A. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi C puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjiä taitaa olla hylätty. Tarkistetaan 13. Äänestys alkaa. 13. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvästi. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjiä taitaa olla hyväksytty. Tarkistus 14, 15 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Myöskin selvästi kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty loppuäänestyslausuntoluonnoksesta Äänestys alkaa. Everybody voted. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Jos kaikki ovat äänestäneet, hyväksytty. 14 ääntä puolesta 9 vastaan. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Selvä. Yes, yes. Thank you. Mm-hmm. Okay. So, um, just to say, amendment... Niin, tarkistus 49. Nyt äänestetään siis äh, tästä Guerrero Salomin mietinnöstä maailman humanitaarisen avun huippukokouksesta. Se siis käsittelee yksi muutos. Tarkistus 49 Ventalta on vedetty takaisin, on vedetty pois. Selvä. Eli kohta 16, siitä äänestetään, aloitetaan tarkistuksesta 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, tarkistus kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, So it falls, no, it falls. It falls. No, no, it falls. We go to amendment 43. Tarkistus 43 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 47. Äänestys alkaa. Taitaa olla hylätty. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 raukeaa tai vedetty siis pois. 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjiä. No tarkistetaan. 59 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 74. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjiä. No, kukaan ei tässä ole. No, uudestaan kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Nyt sitten suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 17 Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan 88. Äänestys alkaa. Oh, now it's clearer. Yeah. The vote is closed. Äänestys päättyy. No, hyvin selvä, mutta kun ihmiset nostavat kätensä eri aikaan, niin on vaikea sanoa, ovatko he puolesta vai vastaan pahoittelut. Tämä oli selvä tulos. 92 kahdessa osassa ensimmäinen osio, 92, ei vaan siis 90 kahdessa osassa, tarkistus 92 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osio 90 tarkistus puolesta vastaan tyhjä. Se on hyväksytty. 91 äänet puolesta, äänet vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 93 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 94 puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Suullinen tarkistus 3, kaikki puolesta äänet nyt vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan, tyhjiä. Tarkistetaan, tarkistus 100, äänestys alkaa. Oh, <laughs> the vote is closed. Äänestys päättyy ja tulos on selkeä. Hylätty. Tarkistus 104 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 109 äänestys alkaa. Everybody voted. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrytään kompromissin 21 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 117 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa tarkistuksessa, tarkistuksessa 17 vuodesta vastaan tyhjiä. Hyvä. No, tarkistetaan. Tarkistus 117, sillä kädet liikkuvat eri aikaan puolesta. Äänestys alkaa siis. The vote is closed. Äänestys päättyy selvästi puolesta, mutta pahoittelut, kun ihmiset nostavat kätensä myöhään, näyttää siltä, että äänestävät eri aikaan, niin se on hämmentävää. Toinen osa tarkistuksessa 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 122 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 123 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 124 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 125 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 126 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 127 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 128 ei kun se raukesi. No niin, äänestetään, äänestetään nyt johdanto-osakappaleesta kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan kompromissi kuusi äänestys alkaa. Taitaa olla hyväksytty. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus, siis kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä. No, mitä SD teki tuossa? Se sitten se on hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24, puolesta, vastaan, tyhjiä. hyväksytty. Tarkistus 25, puolesta, vastaan, tyhjiä. hyväksytty. 26, puolesta, vastaan, tyhjiä. Tarkistetaan tarkistus 26, taitaa olla hyväksytty, äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta siis 36 36 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. No niin, nyt sitten äänestämme tarkistusta kaksi, statiossa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Nyt äh, naisasiavaliokunnan lausunnosta äänestetään, eli siirrytään suoraan kohtaan 11. Naisvaliokunnan lausunto puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kohta 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 13 puolesta vastaan tyhjä, tyhjä hyväksytty. Sitten ihmisoikeusvaliokunnan ja valiokunnan lausunto kohta 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Tämä menee kirjoille. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty äänin 14, 3, muutama tyhjä Kiitokset kovasti esittelijälle. Siinä taisi olla tämän päivän äänestysosio. Kiitoksia kovasti. Katsotaan, ovatko asiantuntijat paikalla. Pidetäänkö tauko? Okay, colleagues, we're going to make a start. We gave our... No niin, hyvät kollegat, nyt aloitamme. Vieras puhujillemme, puhujillemme jätettiin hieman aikaa sapua tänne, koska äänestykset saatiin myö, ajoissa vaikeiksi, valmiiksi. Voisitteko toimittaa kaikille harjoittelijoille tuonne salin takaosaan kuulokkeet niin, että he myös voivat kuunnella meitä? Tarvitsette kuulokkeita, koska tässä nyt tulee toivon mukaan paljon erilaisia kieliä. Se saattaa olla teillekin mielenkiintoista, mielenkiintoisempaa kuin vain se, että minä täältä huutelen numeroita. Siirrymme kohtaan 22 esityslistallamme. Tämä oli koordinaattoreiden pyytö käydä keskustelua komission valmisteluasiakirjasta 2015 kehitysrahoitusta käsittelevä EU vuoden 2015 vastuuvelvollisuus, kertomus EUn ja sen jäsenvaltioiden edistämisen arviointi. Tämä asiakirja kertomus julkistiin, julkistettiin kesällä. Me olemme täällä valiokunnassa me käyneet paljon keskusteluja siitä, millä tavalla hallitukset ovat 0,7 prosentin tavoitettansa saavuttaneet. Olemme keskistelleet myös muista kehityskysymyksistä, maiden sisäisistä resursseista, verotuksista ja niin edelleen. Ja tämän vuoksi olemme iloisia siitä, että tänään paneelissa meillä on laaja kirjo erilaisia asiantuntijoita. Kenties että ensin komissiolta, sieltä kuulemme sen, miten tämä kertomus on syntynyt, ja sitten muut voivat kommentoida tätä myös. Chantal Marinisen Teko-pääosastolta. Sitten Jan van de Boel. Hän puhuu, hän on 11, 11, 11 järjestön edustaja. Sitten Tuve-Maria Ryding Eurodarista. Ja viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, herra Poul Engberg Pedersen hän on vanhempi politiikan analyytikko OECDstä. Ja hän kertoi tuossa minulle juuri, että hän oli tässä aikaisemmin Norjan kehitysyhteistyövirastossa, no, joten hän on, hänellä on kokemusta monista eri paikoista, samoin kuin muillakin paneelin jäsenillä. Aloitamme komissiosta ensin. Rova Madilis. Well, I'd like to, um, first of all, thank you for... Ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta tänne keskustelemaan vastuuvelvollisuuskertomuksesta. Tämä on hyvin ajankohtaista alkaa käymään keskustelua tästä kertomuksesta. Ehkäpä, no niin kuin Linda sanoi, voisin palata ajassa taaksepäin ja siihen, että mikä on ollut lähtötilanne. Kuten tiedätte, 2015 kertomus. Siihen liittyy kaksi aspektia. Siellä oli kyse yleiskatsauksesta. Sinne käytiin läpi raportointia, on tehty vuodesta 2002 lähtien kehitysrahoituksen suhteen ja lisäksi siinä katettiin vuotuiset raportit, vuosiraportit vuodelta 2014. Näin saimme yleisnäkymän viimeiseltä 13 vuodelta ja näin ollen pystymme hyvin analysoimaan tilannetta – ennen Addis Abeban huippukokousta heinäkuussa. Kertomus perustuu rakenteelliseen kyselylomakkeeseen, jota olemme lähettäneet jäsenvaltioille viimeisen 13 vuoden ajan. Ja alun perin se oli tällainen OED keskeinen raportti ja se on laajentunut sitten vuosien mittaan kattamaan kauppakysymykset, kehityskaupan, ilmastorahoituksen. se kattaa myös rahalähetykset, yksityisen sektorin, kansalliset resurssien liikekanaalipanot, tutkimus myös mukana, joten tämä on laajentunut merkittävästi. Lisäksi olemme sisällyttäneet kehitystehokkuuden kertomukseen – ja erityistavoitteet, jotka pitää saavuttaa. Kertomus on osoittanut meille, että 41 tavoitteesta olemme joko täyttäneet tavoitteen, 23 tavoitetta täytettiin tai sitten olemme saavuttamassa 4 ja 9 kohdalla. Olemme osittain täyttäneet tavoitteen muihin tavoitteisiin, erityisesti mitä tulee tähän julkiseen kehitysaputavoitteeseen – niin siinä emme ole täyttämässä tavoitetta. Ja tämä on myös mikä on tässä kertomuksessa, eli että se osoittaa selvästi, mikä tilanne on. Tämän myötä saamme lisätietoa niistä alueista, missä EU on tehnyt hyvin ja missä toisaalta tilanne on huonompi tai ei yhtä hyvä. Meille tämä on ollut sellainen monitorointiväline, jota olemme käyttäneet viimeisen 13 vuoden ajan sillä järjestelmä ei ollut vielä paikallaan YK-tasolla, kunnes Addis ja New York huippukokoukset järjestettiin. Nyt asiat ovat muuttumaan ja tulemaan globaali seurantajärjestelmä käytössä. Me tarkalleen tiedä, miltä se tulee näyttämään, mutta siitä on puhuttu uudessa sopimuksessa, joten tämä tulee tarkoittamaan meille muutosta. Jos nyt tarkastellaan kertomusta itseään vuodelta 2015, Huomataan, että olemme hyvin menestyneet siinä, että kansallista resurssien mobilisointia on saatu ja yksityistä on saatu investoimaan paremmin kehittyviin maihin. Huomataan, että eurooppalaiset suorat ulkomaiset tuet ovat lisääntyneet viimeisen 13 vuoden ajan keskitulon maihin. Näin ei ole ollut tällaisen alhaisemman tulon maissa. Siellä parantamisen varaa on edelleen. Lisäksi olemme menestyneet innovatiivisessa rahoituksessa. Varmasti olette keskustelleet säännöllisesti näistä kysymyksistä kanssamme. Se eli, että sekoitetaan siis julkista ja yksityistä rahoitusta. Me olemme suurin julkisen kehitysavun tarjoaja, jos ajatellaan näitä perinteisiä DAC-lahjoittajia, jossa me tarjoamme yli 50 prosenttia julkista kehitysavusta tässä tunnistetaan se, että vaikka julkinen kehitysapu, no näin on sanottu viimeisen vuoden, pari vuoden aikana, että vaikka siis sen merkitys vähenee, niin edelleenkin sillä on tämä katalysaattorivaikutus, joka on äärimmäisen tärkeä kestävälle kehitykselle. Tiedämme, että emme ole saavuttaneet 0,7 prosentin tavoitetta, tai 0,7 tavoitetta, mutta, tai siis josta luvattiin Addisissa, joten edelleenkin pitämistä tärkeänä tavoitteena saavuttaa. Sitten kauppa, apu, sun muut liitännäisilmiöt. Johdonmukaisesti olemme saavuttaneet tavoitteemme. Tämä sama pätee ilmastorahoitukseen. Tämä tulee tekniseen tukeen kaupasioissa. Me olemme suurin avun tarjoaja ja tavoite on täyttynyt tämä kahden miljardin euron per vuosi tavoite vuodesta 2008 lähtien. Lisäksi tarjomme kauppaan apua 11,7 miljardia vuonna 2013. Eli hyvin selvästi olemme maailman paras tällä osa-alueella. Olemme myös maailman avoin markkina, jos ajatellaan kauppaa. Sitten rahalähetykset, ne ovat kasvaneet merkittävästi. Pyrimme katsomaan, miten voimme vähentää rahalähetysten kuluja. Ja me olemme tärkeässä roolissa yhdessä muiden teollisten, suurten teollismaiden kanssa. Meillä on avoiminta tutkimusta. Pyydämme, että kehittyvät maat osallistuvat tutkimusohjelmiimme. Ja olemme olleet myös johtavassa asemassa, kun tätä kehitystehokkuutta on viety eteenpäin esimerkiksi avoimuuskysymyksissä ja yhteisessä ohjelmoinnissa. Tässä komission on olleet tärkeässä roolissa. Kun nyt katsotaan tulevaisuuteen, niin ne on pitää jatkaa sitä, että se valvoo näitä sitoumuksiaan sekä kehitysrahoituksessa että STG-tavoitteissa, kestävän kehityksen tavoitteissa, mutta Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön YK-tasolla, kuten sanoin puheeni alussa. Ja meidän tulee siis keskittyä siihen, että varmistamme, että YK-järjestelmä tulee olemaan tarkoituksen mukainen. Meillä on hyvin tärkeää varmistaa, että tällaisten vuosittaisten vastuullisuuskertomusten myötä voidaan varmistaa se, että saadaan aikaan paras järjestelmä globaalille tasolle. Ja tässä meillä kaikilla on oma tehtävämme. Meille tulee olemaan tärkeää tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta saadaan aikaan paras mahdollinen järjestelmä ja että sitten mukaudutaan tähän omaan raportointimme, jotta varmistetaan, että se on samansuuntainen kaikkien uusien sitoumusten kanssa. Joten olemme halunneet järjestelmää ja rahoitus, rahoitusjärjestelmälle sekä Agenda 2030 että Siis kyseessä on yksi yhtenäinen, yksi ainut järjestelmä, jotta kaikki on johdonmukaista ja niin tehokasta kuin mahdollista. Ja siinä kaikki, mitä se sanoa, että tämä on myös mahdollisuus esittää meille kommenttejanne, jotka liittyvät tähän vastuullisuuskertomukseen sellaisenaan, mutta tässä pitäisi pohtia myös sitä, miten sitä voitaisiin parantaa, miten voimme parantaa tulevaisuuden järjestelmää, miten kaikki kommentit ovat tervetulleita kirjallisena jos haluatte lähettää ne siinä muodossa. Tai jos haluatte puhua kanssamme, sekin käy. Olemme hyvin kiinnostuneita palautteista. Kiitoksia. Um, thank, thank you very much. Kiitokset tästä johdannosta. Tämä on vuosittainen kertomus, hyvät kollegat. Tänä päivänä siinä on kuitenkin paljon normaalia enempää taustaa ja siinä kerrotaan myös tulevista suuntauksista. Seuraavaksi herra Van de Poel, joka on kuten sanoi Flaami-alueen kansalaisjärjestön edustaja, 11.11.11 11, 11 järjestön edustaja. Hän puhuu tänään Concord kansalaisjärjestösektorin puolesta. Kiitokset puheenjohtaja tästä tilaisuudesta puhua tälle valiokunnalle tästä <coughs> elf, elf, elf, elf slaamiksi. Ranskan kieliset varmaankin ovat iloisia, kun heidätkin, heidätkin tässä mainittiin. Tämä on Concordin nimessä, nimessä puhun. Eurooppalainen avustusjärjestöjen kattojärjestö, ja meillä on satoja kansalaisen yhteiskunnan edustajia ollut edustettuna tuossa Addis Abeban kokouksessa, jossa nimenomaan näitä, tätä apurahoitusta puitiin. Siellä, kuten sanottu, oli koko joukko näitä organisaatioita, mutta lopputulos jäi pettymykseksi kuitenkin joidenkin järjestöjen mielestään tämä, tämä FFD, FF, äh, lyhenne, tämä oli sieltä Failing to Accept Finance, monet pitivät tätä aika heikkona esityksenä. Kaiken kaikkiaan tässä lähtötyöasiakirjanahan on tällainen toimintasuunnitelmia, se aina no, lopputeksteissä näkyy vain pari-kolme kertaa. Eli siinä tässä puhutaan paljon tiedottamisesta, tunnustamisesta, tu, tukemisesta. Eli heikko, heikko lopputulos. Se ei suinkaan vastaa ollenkaan 2030 näiden kehityspuiteohjelman tavoitteita, joka tuolla syyskuussa New Yorkissa hyväksyttiin Eli näitä kestävän, kehyks, kestävän kehityksen tavoitteita ei, ei saavutettu, eikä siinä anna, anneta myöskään tavallaan oteta ohjia tällaisen systeemisen kehityksen saattamiseksi maaliin, minkäännäköisiä taloudellisia sitoumuksia ei tässä löydy noin kansainvälisellä tasolla. tasolla. Lähinnä pyritään vain kansallisten budjettien kautta sitten näihin kehitystavoitteisiin Myöskään verokysymyksiin ei ole otettu globaalisti kantaa, joka oli kuitenkin konferenssin yksi avainteemoista. Ihan viime hetkiin asti oltiin mahdollisesti siinä lähellä saavuttaa se. Mitä sitten tulee myöskin työntekijöiden oikeuksiin, ympäristövaikeuksiin, nykyisiä toimia ei kriittisesti arvioida ollenkaan, <clears throat> vaikka tämä että tällainen transformatiivinen agenda on tarpeen, jos ajatellaan tällaisia systeemisiä tauteja, kuten vaikka ikuinen velka, jäivät ikään kuin kommentoimatta. Tämä on, on tietysti tiukka arvostelu, mutta tämä seuranta foorumi tietysti oli hyvä lopputulos tässä. Kuitenkin saamme sitten siinä tarkastelluksi uudestaan näitä aiheita, joita nyt on sivuttu Sen vuoksi tämä korkean tason poli- poliittinen foorumi on meistä tervetullut jatkumo tälle, niin että keskustelu pysyy edelleen virellä ja yllä. Näin ihan lyhyesti ja ytimekkäästi sen, sen mitä, mitä minä mitä tästä halusin sanoa näin yleisellä tasolla. Kollega mm, mm, enemmän sitten yksityiskohtiin paneutuu. Mitä sitten tästä tilivelvollisuudesta mm, ja kuusi seikkaa nousee esille – Tämä on e- e- erittäin informatiivinen tietysti kotimaisten resurssien mobilisoiminen, siinä näkyy selkeä edistystä ja parannusta, tehostumista. Esimerkiksi vaikka miten verohallintojen tukemiseen tulee, mutta tässä ei sanota kuitenkaan sitä, että mitä me sitten voisimme Euroopassa tehdä ihan oman pesämme siivoamiseksi. siivoamiseksi näin jos puhutaan vaikka yritys, yritysten avoimuuksista, näin LuxLeaksien jälkimainingeissa ovat nousseet erittäin kiinnostaviksi. No jos ajatellaan vaikka näitä maakohtaisia selontekoja ja kertomuksia osakkeenomistajien velvollisuuksia vastuuta vastuita, vastuunkantoa siinä poljetaan paikallaan. Eurooppa ei tässä ole millään tavalla suunnannäytteenä ainakaan Äh, äh, velkakysymyksistä sinne pyrittiin tukemaan meneillään olevia Maailmanpankin ponnisteluja ja valuuttarahaston ponnisteluja. <clears throat> mutta että siellä kuitenkin sitten niin maat usein äh, jarruttavat keskustelua vaikkapa näistä kestävistä ratkaisumalleista – komission edustaja totesi, että, että 0,7 prosentin kehitysaputavoitetta ei saavuteta. Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, ylipäätänsä Pohjois Pohjoismaissa ollaan omassa luokassaan, siellä ollaan aika viisasti kehityksen, kehitysavun airueina oltu jos näitä tavoitteita saavutetaan, niin siinä EUn uskottavuus on kuvilla. Jos ajatellaan, että tässä olemme kohta näihin tärkeisiin ilmastoneuvotteluihin päätymässä, näin e e Eurooppa menettää uskottavuuttaan. Kollega tähänkin pureutuu syvemminkin. Sitten kauppa. Kauppa on aika tärkeä kysymys hyvinkin tässä raportissa eh, vedotaan, vedot, viitataan alueellisiin paikallisiin eh, kauppasopimuksiin, eh, erilaisiin suositoimuusjärjestelyihin ja mainitaan nämä sitten välineinä kehitys, mm, kehitystyön tehostamiseksi, mutta meistä ne eivät kuitenkaan auta kovinkaan pitkälle tiellä kestävää kehitystä. Pari merkittävää poik- esimerkkiä tästä, että Yhdysvallat haluaa kumppanussopimuksiin sitten mm, nämä vähin, kaikkein köyhimmät maat mukaan, mutta eivät keski, keski mm, määräisesti kehittyneitä maita, jolloin sitten tietysti kehitys tavallaan kokonaisuutena polkee, polkee paikalla ylipäätänsä kehitys, kehittymisen ja kehitysyhteistyön vaikutuksista ei myöskään ole riittävästi selvityksiä. Ilmastorahoitus seuraavaksi. Luvut täällä 26 miljardia ilmastonmuutokseen, mutta siinä on aikamoinen haasteesta, miten tämä mitataan. Näistä tässä ei ole minkään tämmöistä järjestelmällistä esitystä siitä, miten isänmaat sitten nämä rahat jyvittävät, miltä osin ne päätyvät sitten ilmastonmuutoksen hyväksi. Sitten on tietysti seurausten, seurauksien sopeuttaminen ja sopeuttaminen 33 prosenttia. Me olemme tässä perään kuluttaneet 50 prosenttia vähintään, mitä tulee Eh, eh, julkiseen kansainväliseen rahoitukseen, eh, joka sitten suunnattaisiin sopeuttamisiin. toisekseen Euroopalla ei ole tällä, tällä haavalla haavaa minkäännäköistä toimintasuunnitelmaa vähiten kehittyneiden maiden tilanteen sopeuttamiseksi ja seurausten lievittämiseksi ilmastonmuutoksen seurauksiin, niistä varmaan Pariisissa väännetään kovastikin pelkkää. Sitten vielä yritysten yhteiskuntavastuusta, sekin on tässä aika merkittävässä roolissa, ainakin mitä tähän selontekoon raporttiin tulee, kansalliset toimet, joita tässä peräänkuulutetaan välttämättöminä, jotta tämän tyyppinen rahoitusraportointi toteutuu ja meidän pitää varmistaa, että tämä kaikki tapahtuu kattavasti, mutta me, tässä voidaan vielä mennä askel eteenpäinkin, askel, askeleen verran pidemmällekin, miettiä sitä, että mitä me sitten teemme saadaksemme parannusta aikaiseksi siinä tapauksessa, että, että tässä raportoineissa, näissä raporteissa selkeästi osoitetaan parannuksen, mm, parannusta ja mm, työn tehostamista kaipaavia kohteita. Tämä on meidän analyysimme tästä raportista. Kiitokset. Seuraavaksi siirrymme Tuve Maria Rydingin Eurodadista ja hän on erikoistunut verokysymyksiin. Ja tuolla komission kertomuksen lopussa teillä on siellä taulukko. Aha, minulla on vielä tämä pylväsversiokin täällä Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä Eurodat on mieltä komission näkemyksestä näihin verokysymyksiin ja muihin. Siis EUn toimintaan, ei komission toimintaan tässä. Yes, thank you very much for... Kiitokset, hyvä puheenjohtaja, ystävällistä kutsustanne tulla tänne. Olen oikein mielelläni täällä tänään paikalla ja puhun myös Pelli hyvin hieman verotuksesta, mutta Samoin sitten myös rahoituksesta ja velasta. No niin. Kun puhutaan verotuksesta, niin te, ne, te jotka olitte Addis Abebassa kehityksen rahoitus huippukokouksessa muistatte, että avainkeskustelu verotuksen osalta liittyi siihen, onko kehitysmailla oikeutta istua neuvottelupöydässä, kun globaaleja standardeja ja verotuksen sääntöjä, niistä neuvotellaan ja päätetään. Ja tietysti myös tiedätte sen, että Euroopan parlamentti on hyvin vahvasti puoltanut tätä usean otteeseen, mukaan lukien mietinnössään eh, Elis Lainilta se hyväksyttiin heinäkuussa täysistunnossa hyvin suurella enemmistöllä. Mikäs tämänhetkinen järjestelmä sitten on? Se on itse asiassa sellainen järjestelmä, jossa OECD ja joskus siinä on mukana myös G20, ne itse asiassa neuvottelevat maailmanlaajuista verotusstandardeista ja säännöistä meidän kaikkien puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että yli sata kehitysmaata ei ole mukana tässä prosessissa, kun näistä kansainvälisistä säännöistä ja standardeista päätetään, koska meillä on nyt nämä sääntöjen tekijät, OECD ja joskus G20, niin sitten kaikki muut ovat sääntöjen vastaanottajia. Heidän odotetaan no, seuraavan näitä sääntöjä, joista päätettiin sellaisessa kokouksessa, joihin heitä ei toivotettu tervetulleeksi. No kenties saattaa olla hieman hankala ymmärtää, miksi Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot, jotka yleensä näkevät itsensä demokraattisina valtioina, voivat vahvasti puoltaa tällaista järjestelmää, jossa sata maata jää kokonaan verotuskysymysten päätöksenteon ulkopuolelle. Me tiedämme, että verotus on keskeinen osa demokratioitamme. Kuitenkin EU Addis Abebassa oli hyvin aktiivisessa roolissa varmistaessaan sen, että statuskuosta pidetään kiinni ja ehdotus luoda todellinen kansainvälinen globaali verotuselin YK suojissa tämä ehdotus hylättiin. Tämän valossa minä olin oikeastaan varsin yllättynyt lukiessani tätä vastuuvelvollisuuskertomusta, koska sivulla 31 komissio sanoo, että se sen yhtenä sitoumuksena on rohkaista kans, kehitysmaiden osallistumista kansainväliseen verotusyhteistyöhön. No, Tosiasiahan on se, että EU oli itse asiassa mukana blokkaamassa kehitysvaltioita pois kansainvälisestä verotusyhteistyöstä. Komissio perustelee eh, tämän tavoitteen saavuttamista sillä, että EU on osallistunut G7 ja G20 ja OECD. Ja nämä ovat nimenomaan niitä foorumeita, joilta e- kehitysmaat suljetaan pois. Joten me olemme yksinkertaisesti, yksinkertaisesti aivan eri mieltä tästä lausunnosta ja täytyy sanoa aivan ilmiselvä asia, eli EU täytyy kantansa tästä asiasta kiireellisesti muuttaa. Sitten velkakysymys. Olemme iloisia, kun olemme nähneet kansainvälisesti montaa eri kehityskulkua tässä. Tätä on nähty YKssa. Ensinnäkin UNCTAD on kehittänyt periaatteita, jotka liittyvät vastuulliseen lainaamiseen ja velanottoon. Nyt ollaan luomassa prosessia, jolla kehitetään kansainvälistä velkatakamekanismia mekanismeja niin, että maat, jotka ovat velkaongelmissa, niillä on joku taho, jonka puoleen kääntyä, koska tällä hetkellä tällaista ei ole. Ja tällainen mekanismi tietysti olisi erittäin tärkeää myös näiden rahastojen hoitamisessa Tästä äh, ruvettiin puhumaan jo 2002, joten voitte sanoa, että kenties nyt on todella aika ryhtyä toimiin. Mutta vaikka jälleenkin nämä aloitteet ovat saaneet vahvasti tukea Euroopan parlamentista, eikä vähiten viimeisimmässä päätöslauselmassa, joka liittyy kehitysyhteistyörahoitukseen, niin tukeapa ei ole tullutkaan EU-ta YKssa eikä Euroopan unionin jäsenvaltioissa – EU on itse asiassa kieltäytynyt osallistumasta kokouksiin, jossa käsitellään tätä velka mekanismia Ja jotkut jäsenvaltiot ovat jopa äänestäneet tätä vastaan YK äänestyksissä. Joten jälleen olimme yllättyneitä sivun 34 tekstistä. Komissio sanoi, että se on saavuttanut aputavoitteen kahdeksan ja tavoitteen yhdeksän, jossa sanotaan, että EU pitäisi osallistua kansainvälisiin aloitteisiin ja sitoumus 11, jossa sanotaan, että EU pitäisi ryhtyä toimiin, jotta rajoitettaisiin näitä korp- korpikotkarahastoja. No, tämä ei todellakaan ole meidän arviomme tilanteesta, mutta onneksi YK aloitteet näyttävät jatkavan eteen, jatkuvan eteenpäin tiellänsä, joten EU ei ole voinut vakuuttaa sitä muuttamaan näitä tärkeitä prosesseja. Sitten yksityisestä rahoituksesta, no jälleen Aatis Abebassa, jotkut teistä kenties muistavatkin, siellä käytiin keskustelua siitä, että kehitetään kansainvälisiä standardeja yksityisen ja julkisen sektorin kumppanu- kumppanuuksia varten. Kehittyneet maat hylkäsivät tämän mukaan lukien Euroopan unioni. Ja loppuasiakirjassa sanotaankin sen sijaan, että hallitukset sitoutuvat avointen mukaan ottavien läpinäkyvien keskustelujen järjestämisen, kun hyväksytään suuntaviivoja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta ja puhutaan erilaisilla foorumeilla saaduista kokemuksista. No, kun luettiin tätä Addis Abeban tekstiä, niin olimme hieman yllättyneitä siitä, että YK on Euroopan talouskomissio, siinä on vain mukana 56 maata, tietysti eurooppalaiset maat, niin nyt se alkaa työstää yksityisen ja julkisuuden sektorin kumppanuuden standardeja. No, tämä on tietysti myönteistä, että nyt ollaan valmiita keskustelemaan näistä kysymyksistä, mutta me emme kuitenkaan usko, että tämä pitäisi tapahtua YK Eurooppa-osiossa, vaan globaalilla tasolla. No, näyttäisi siltä, että vastuuvelvollisuuskertomus koko ajan esittelisi tätä blendingiä tällaisella ristiriita, ristiriidattomana ja hyvänä asiana, mutta huolenaihe tämän asian osalta ovat olleet varsin kuuluvia. Esimerkiksi Euroopan parlamentti omassa mietinnössään EU ja globaali kehitysyhteistyöpuitteisto 2015 jälkeen on vaatinut EUta arvioimaan blending äh, mekanismeja niin, että varmistetaan, että ne ovat todella vastuullisia, niillä on selkeä vaikutus äh, kehitykseen. No, nyt on esitetty kysymyksiä, toimitaanko todella tällä tavalla. Yhtä lailla tärkeää on se, että EUn oma tilintarkastustuomioistuin on ottanut esille huomattavia huolenaiheita blendingistä, e, rahoituksesta, yhteisrahoituksesta. E, yli puolessa hankkeesta osoitettiin, että hankkeiden lisäarvo ei ollut selkeää ja e, ilman tukea olisi jopa voitu päästä samaan, talo- samaan tulokseen. Komission asiantuntijat olivat sitä mieltä, että aina lisäarvoa ei saavutettu ja joskus tämä johtui sitten komission hallinnoinnin puutteista. No kun lukee tätä tili, tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin kun pääsee sivulle 116, niin aina sinä asti pitää lukea, että löytää tämän ja siinä mennessäkään ei vielä löydä sitten kritiikkiä. Sivulla 195 löytyy sitten komission asiakirjasta maininta samasta ja pikkusen tätä kritäkin, kritiikkiäkin. Ja sanotaan vain miedosti, että kenties blending-rahoituksessa ei ole mitään lisäarvoa. No kyllä tämä pitäisi ottaa huomioon. Ja tilintarkastustuomioistuimen äh, kertomus on todella tärkeä ja komin pitäisi pitää mielessään tuossa kertomuksessa esitetyt suositukset. Vielä viimeiseksi puhuisin äh, kehitysavun tehokkuudesta blending tuo mukanaan myös tiettyjä riskejä, kun ajatellaan kehitysyhteistyön rahoituksen tehokkuutta. Joskus tämä saattaa johtaa siihen, että yksityisyritykset esimerkiksi yrittävät tehdä tällä vain voittoa, ja tämä johtaa tiettyihin sivuvaikutuksiin. Monesti tätä käytetään sitten pienissä maissa, jossa on hankala tehdä bisnestä, mutta sitten siirrytäänkin keskitulomaihin, joissa on parempi mahdollisuus saada voittoa. Ja tänä, näinä päivinähän on nähty jo monia esimerkkejä siitä, miten kehitys apurahat siirtyvät pois kehitysmaista Eurooppaan pakolaisongelman rahoittamiseksi. No, köyhimmät maat eivät voi myöskään nyt panna täytäntöön niitä hankkeita, joilla yritetään saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Ja näyttäisi siltä, että meillä on nyt sellaiset näkymät, eh, joissa kehitysmailla on enemmän globaaleja eh, tavoitteita saavutettavana ja vähemmän resursseja kansainvälistä tukea sen saavuttamiseksi. Kiitoksia näistä analyysistä. Varmasti kollegat tarkasti kuuntelivat. Ja viimeisenä herra Engber Pedersen, hän on vanhempi politiikan analyytikko OECDstä. Hän voi kertoa meille ei pelkästään EU-sta, vaan laajemminkin avunantaja yhteisöstä. Olkaapa hyvä. Very much, madam. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tulla tänne ja keskustella näistä asioista, kuten juuri kuulimme. On useita haasteita, joita kohtaamme kansainvälisessä kehitysyhteistyössä joten tämä on äärimmäisen tärkeää keskustelua. Haluaisin esittää muutaman kommentin liittyen tähän vastuullisuuskertomukseen vastuullisuuden näkökulmasta. Kuka se itse asiassa pitää ketä vastuussa ja mistä? Pidin kovasti komission edustajan esityksestä ja hän puhui siitä, että on tarvetta tulevaisuudessa ehkä saada tänne vastuullisuusraportti, joka tarkastelee sitä, että miten me suoriudumme, miten EU suoriutuu suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tähän uuteen agendaan, joka juuri hyväksyttiin. Vaikuttaa nimittäin siltä, että meidän pitäisi todellakin pitää itsemme vastuussa. Mikä ongelma sitten on? No, tämä on loistava kertomus, kuten puheenjohtaja sanoi. Paljon mielenkiintoista tietoa siinä on mutta mikä siinä on ongelmana? Se perustuu edelleen uskomuksen siitä, että voidaan arvioida vastuullisuutta yksilöllisten kanavien kautta, yksilöllisten intervjuiden kautta jopa hanketasolla sen sijaan, että tarkasteltaisiin vaikutusta. Siinä on hyvin vähän tietoa vaikutuksista siitä, mitä tapahtuu kentällä. Siinä on pikemminkin kyse näistä eri sitoumuksista, mistä kuultiin tänään. Minusta tämä hyvin vahva kertomus. En ehkä päässyt 195 asti niin kuin kollegani, mutta jo sivulla 14 on hyvin vahva myönnytys kertomukselta. Sen sanotaan, että mitä tulee sitoumuksiin, jotka ovat prosessiorientoituneita, ne ovat juuri niitä, missä EU on menossa kohti tavoitteita, mutta jos ajatellaan näitä sitoumuksia, jotka ovat orientoituneet pikemminkin vaikutuksiin, niin siinä, niissä EU ei ole täyttämässä tavoitettaan. Tämä on hyvin rehellinen itsearviointi, ja jos tämä pitää paikkansa, niin pitää kysyä itseltä, että mitä, mistä tässä nyt ollaan, miksi olemme tässä, haluammeko laatia lisää prosesseita vai onko sy- tarkoituksemme se, että tässä, tämä, täällä on vaikuttavuutta ja että köyhimpien tilanne muuttuu ja että ilmastotilanne muuttuu ja niin edelleen. Sepä takia olisi hyvin mielenkiintoista kuulla lisää siitä, mikä on tämä uudenlainen vastuuvelvollisuuskertomus, jota komissio tässä suunnittelee, jotta parlamentti voi tehdä työnsä ja varmistaa tämän. Muutama siitä, miten tämä voitaisiin tehdä. Selvästi tämä toinen pointtini liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka nyt on hyväksytty korkeammalla tasoilla, niin siis suurin hyöty minusta kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa on se, että ne ovat tulosorientoituneita, niissä kuvaillaan tietyltä osin haluttavaa muutosta ihmisille, planeetalle, koko maailmalle, ympäri maailmaa. Voimme olla hieman spesifimpiä, että on 17 kestävän kehityksen tavoitteita, Lisäksi tiedämme, että on 169 tavoitetta, tällaista targettia. Se on hyvin paljon, mutta jos katsotaan niitä hieman yksityiskohtaisemmin, niin vain 100, sanon lainausmerkeissä 100, vain, vain 100 169 osatavoitteista liittyy tähän äh, toivottavaan lopputulokseen. Mutta ne ovat toivottavia tavoitteita kaikilla kestävän kehityksen tavoitteen osa-alueella. Jos nyt laitetaan optimistihattu päähän, niin ensimmäistä kertaa on hyvin selvä yhteinen tulosagenda, eli mitä me haluamme saavuttaa, kun ajatellaan todellista muutosta kentällä näiden noin sadan tulostavoitteen myötä tässä Agenda 2030 ohjelmassa. Tätä osin meidän tulisi keskittyä vastuullisuuteen meille, kumppaneillemme, paljon enemmän kuin kaikkiin näihin prosesseihin, joihin sitten päätetään oli kyse uusista elimistä, niin kuin jotkut aikaisemmin puheet ovat ehdottaneet, tai oli kyse sitten olemassa olevista prosesseista, joihin on jo ryhty. Muutetaan nyt tätä, keskittykäämme todellisiin lopputuloksiin ja katsotaan, että saadaanko ne toteutettua. Mitä hyötyä tästä on? No selvästi saadaan vuoropuhelua itsemme kanssa, kumppaneiden kanssa, ja vaalipiirimme kanssa, äänestäjien kanssa sekin on tärkeää siitä, että mitkä ovat oikeat todelliset muutokset kentällä politiikoissa. Myös siksi, että 2030 agenda on niin universaali. Tämän takia voidaan keskustelua siitä, että miten meidän maamme suhteutuvat, tai siis toimivat suhteessa niihin maihin, joita yritämme auttaa. Tämä on sama seurantakehys, jota pitää soveltaa siinäkin. Yhtäkkiä nyt on mahdollisuus käydä poliittista keskustelua johtajiemme ihmisten ja virkamiesten välillä yksityissektorilla, eli ovatko tavoitteet yhteiset. Jos toimimme näin, niin tässä toinkin muutos. Osa kansainvälistä yhteistyötä, jonka parissa minä teen töitä, liittyy kehitysyhteistyöhön ja apuun ja muihin muotoihin, siellä on ollut tällaista poliittista narratiivia, kerrontaa vuosien, vuosikymmenten ajan. Siinä on sanottu, että kyse on köyhyyden vähentämisestä pääasiassa, mutta huomaamme ympärillämme, että monet muutkin tavoitteet, kuten Maria sanoi, monet muutkin tavoitteet nousevat pintaan. Pakolaisiin liittyvät ilmastotavoitteet, yksityinen sektori, verotus, kaikki näkökulmat ovat, muut tavoitteet ovat tässä mukana samassa poliittisessa narratiivissa Minusta monet kansalaisistamme, äänestäjistämme EU-ssa, OECDssä ja kehittyvissä maissa alkavat hu- olla huolestuneita siitä, mikä on yhteys tämän poliittisen narratiivin ja kestävyyden välillä. Jos siis ajatellaan, että mitä tehdään käytännössä tavoitteiden parissa. Minusta uuden kestävän kehityksen tavoiteohjelma antaa meille mahdollisuuden käydä keskustelua uudesta poliittisesta narratiivista näissä tavoitteissa. Minusta meidän pitää asettaa tavoitteemme tämän mukaan, jotta poliitikkomme voivat käydä hyvää keskustelua siitä, että mitä tässä pyritään saavuttamaan ja miksi. Lopuksi OECDssä teemme kahta asiaa jotta mennään, mentäisiin tuohon suuntaan ensimmäiseksi. Helmikuussa järjestämme työpajan, toivottavasti osa teistä pääsee mukaan. Siellä pyrimme tarkastelemaan juurikin näitä asioita, että onko niin, että voidaan katsoa näitä äh, kestävän kehityksen tavoitteiden tulostavoitteita uutena yhteisenä tuloskehykselle. Toiseksi OECD työstää konsepti nimeltä Total Official Support for Sustainable Development. Tämä ei ole kovin seksikäs äh, käsite. En edes tiedä, miten se pitäisi kääntää muihin kieliin. Mutta tämä on siis yritys tai pyrkimys sanoa, että julkinen kehitysapu sen on osoittanut arvonsa vuosikymmenten mittaan. Olen tästä samaa mieltä. Pitää varmistaa, että se osoitetaan köyhille ihmisille köyhissä maissa, vaikka lisäksi pitäisi tunnistaa, että sitä voidaan käyttää myös muilla tavoin. Tarvitaan uusia kumppanuuksia ja toimitaan siltä osin, mutta julkinen sektori kotimaissamme, EU-maissa tekevät paljon enemmänkin puuttuakseen tähän globaaliin agendaan ja haasteisiin. Ja siihen tämä liittyy, tämä Total Official Support käsite pyrimme sitten katsomaan, mitä DAC-maat ja EU-maat tekevät, jotta voidaan asettaa takuita, suorittaa tällaista sopivaa blending-rahoitusta ja antaa julkista tukea, mitä he siis tekevät saavuttaakseen nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Tarvitsemme Eurooppaa, tarvitsemme teidän osallistumista, mitä selvittää, että voimmeko säilyttää kestävän julkisen kehitysavun valta-asema, mutta samalla pitää ymmärtää paremmin, että miten nämä muut kehitysavun muodot voisivat olla. Tämä olisi vahva panos kohti sitä, että kehityksen tavoitteet täyttyisivät ja että se tulisi uusi tuloskehyksemme vuonna 2003. Kiitos. Um, thank, thank you very much for giving us some... Kiitoksia tästä ajatuksen ruoasta komissio ja on sanonut meille, että komissio tar- pohtii nyt sitten, pitäisikö sen uudelleen pohtia kehityksen käsitteitä niin, että otettaisiin huomioon 2030 puitteet myös. No, teille on jaettu tämä tiivistämä asiakirja. Suosittelen teille tätä väriversiota, koska siinä näkee paremmin nämä taulukotkin. Joten pyydämme, että komissio toimittaa meille sitten näitä niin että näette paljon selvemmin, missä ollaan menossa. Mutta kyllä, tämä perustuu sellaisen mittamalliin, joka, mittausmalliin, joka ei ole kenties aivan päivitetty. Minä rupesin tässä lukemaan tätä ihan samaa. Kysymys tuli minulle mieleen, että kenelle tällainen vastuuvelvollisuuskertomus oikein on seurattu, suunnattu? Yrittäkö komissio tässä nähdä, mitä jäsenvaltiot tekevät vai jos olisi todella pohdittu, että kuka tässä nyt on vastuullinen kenelle, niin tähän voisi saada hieman selvyyttä. Yhtäältä mitataan yhtä asiaa, toisaalta toista asiaa tässä. Tässä on jotakin sellaisia asioita, joissa ollaan kyllä jo vähän ajasta jälkeen jääneitä. Ehkä meidän pitäisi hieman käydä keskustelua tehdä, tehdä näistä vuosittaisista kertomuksista, kun niitä tarkastellaan vuositasolla, niin tässä on joitakin tällaisia asioita kuultu jo OECDltä, eli se, että luotaisiin uusi puitteisto Herra Petersen, teille tiedoksi täällä valiokunnassa me pohdimme sitä, millä tavalla STGtä pitää kestävän kehityksen tavoitteita pitää valvoa. Ja, ja tässä vaan sitten puheenvuoroja. Herra Silva, hän on meidän rahoitus, kehitysrahoituksen esittelijämme ja, sitten muutama muita. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja, niin minä puhun portugaliksi. Haluaisin sanoa seuraavaa. Ensinnäkin tämä vastuuvelvollisuuskertomus on erittäin tärkeä kertomus. Sen kautta me voimme arvioida sitä kehitystä, jota on tapahtunut kehitysrahoituksen saralla. Ja mielestäni tämä kertomus antaa, hyvin, antaa hyvän pohjan meidän keskusteluillemme. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on mm, täällä mukana keskustelemassa kanssamme. Haluaisin kuitenkin korostaa myös sitä, että kun täällä on kuultu eri näkymyksiä ja Addis Abeban äh, huippukokouksen tuloksista on puhuttu, hän olivat pettymys. Me voimme todellakin nyt todentaa sen, että nämä kolme asiaa, jotka täällä tuotiin esille, ovat aivan totta. Ensinnäkin puuttuu uusia rahoitussitoumuksia, kehitysmaiden osallistumisponnistelut kansainvälisessä verotusyhteistyössä ovat riittämättömiä tai niiden mukanotto on riittämätöntä. Ja julkisen velan uudelleen järjestely, toimet. Kaikilla näillä äärimmäisen tärkeillä alueilla Adisabeba jäi paljon tavoitteistansa. Kun ajatellaan nyt tätä edessämme olevaa vastuuvelvollisuuskertomusta, niin mielestäni joissakin kohdissa tämä kertomus antaa meille tietoja, mutta kenties se ei anna meille arviota näistä tiedoista. Mitä nämä tiedot meille kertovat? Esimerkiksi eräs äärimmäisen tärkeä kysymys, joka on edelleen erittäin relevantti auttaa kehitysyhteistyö virkamiehiä. Ja tässä kertomuksessa sanotaan, että meillä on saavutettu vähemmän edistystä joillakin alueilla kuin toisilla. Vähemmän edistystä. Ja täällä paneelissa sanottiin, että Euroopan unioni tulee epäonnistumaan tässä 0,7 prosentin tavoitteessaan. No, jos meillä on rakenteellisesti vain yksi tavoitteen epäonnistuminen, onko tästä kysymys vai onko meillä edistystä, mutta vain riittämätöntä edistystä näin rakenteellisesti vai onko tässä todellista jämähtämistä julkisen, julkisessa rahoituksessa kehitysyhteistyölle. Ja tarkoittaako tämä sitä, että jäsenvaltiosta ei poliittisesti sitouduta tähän? Tämä kertomus sanoo meille, että keskimäärin Euroopan unionissa olemme 0,41 prosentin kehitysrahoituksessa menossa BKTLstä. E ja 2008 oli 0,40. Ja kyllä me emme nyt puhu mistään ö, edistyksestä tässä. Tämä on kyllä rakentallinen ö, jämähtäminen. Ja jos vaikka ajatellaankin strategisia kriteerejä ja PKTL, niin maksimissaan päästään 44 prosent, 0,44 prosenttia. Kertomuksessa sanotaan myös, että tämä tapahtuu kansainvälisen kriisin takia ja eritoten sen vuoksi, että periferisillä mailla, jotka kärsivät talouskuripolitiikasta, ne eivät voi antaa oma panostansa tälle 0,7 prosentin tavoitteelle. Minun mielestäni tämä nyt on kyllä aivan väärä tapa lukea todellisuutta. Jälleen kerran vääristellään tilannetta. Euroopan unionin suurin talous, Saksa, sillä on aivan sama rahoitus 0,41, joka vastaa EUn keskiarvoa. Me olisimme paremmassa tilanteessa, jos meilläkin olisi tämä. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionissa hyvät taloudet ja kaikista suurin talous, jolla olisi enemmän budjetti liikkumavaraa kehitysyhteistyöpolitiikan rahoituksella, se ei myöskään ole nyt täyttämässä tätä tavoitetta. Meidän ei pitäisi katsoa siis pelkästään numeroita, vaan meidän täytyisi tätä tilannetta tarkastella vielä älykkäämmin. Ja lopuksi sitten hieman kommentoisin OECDn kollegan näkemyksiä näistä prosesseista ja lopputuloksista. Aina vain nämä ovat sitä tärkeämpiä, mitä enemmän siirrämme kehitysyhteistyön rahoitusta yksityiseen, yksityisiin investointeihin ja maiden rahoituksen. Mitä tämä tarkoittaa, kun puhutaan maiden sisäisten resurssien liikkeelle saattamisesta kehitysyhteistyörahoitusta varten? No ei nyt voida puhua kovinkaan suurista budjettirahoitusvolyymeista. No sanooko tämä meille yhtään mitään sitten sisäisten varojen liikkeelle saattamisesta kehitysrahoitusta varten? Näin ollen meidän todellinen haasteemme on siinä, että meidän täytyy keskittää huomiomme tavoitte- saavutuksiin, tuloksiin. Meidän täytyy löytää sellainen metodologia, jolla voidaan var- arvioida sitä, miten sisäiset resurssit ja yksityisinvestoinnit ovat linjassaan kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa. Tämä voi auttaa meitä tulevaisuudessa Euroopassa, kun me arvioimme kehitysyhteistyörahoitusta ja sen tavoitteiden saavuttamista. Kiitoksia. Sitten Elis Lain, joka on verotuskysymysten esittelijänä. Kiitoksia. Kiitos eh, tämän päivän alustuksista naapurin kollegan kanssa mm, olen nyt mieltä siitä, että tämä kertomus on äh, äh, mielenkiintoinen ja tärkeä, johon aion uppoutua tuonempana yksityiskohtaisemmin pari seikkaa, jotka otitte tuossa äsken esille, joiden kanssa olen samaa mieltä. Ensimmäisessä alustuksessa ensin sen verran, että on todellakin tärkeää, että, e-, että viitataan myöskin kotimaiseen resurssien liikkuvuuteen näissä vastuuvapauskertomuksissa, mutta tämä maakohtainen raportointihan on aivan olennainen osa tätä. Ja tässä para, para, parlamentissa hiljakoin hankittiin laaja enemmistö täysistunnossa maakohtaisille raportointimekanismien taakse, koska sehän on yksi tärkeimmistä instrumenteista juuri veronkiertoa vastaan ja verovälttelyä vastaan taistelessa OECDlläkin tässä on oma rikkansa rokassa. Äh, tästä asiasta edelleen on keskustelu meneillään. Samoin äh, näiden maksulähetysten tärkeys on olennainen, koska me ollaan aina sitä tässä pohtineet juuri tuossa mm, aiemmin päivällä äh, ajatellen tätä maasta, maasta muuttoa ja äh, ylipäätänsä kehitysapua ja meidän pitäisi tietenkin pyrkiä sitten äh, pyrkiä äh, näitä kustannuksia tältä osin pienentämään. Se on ihan olennaista. Syyskuussa käväsin New Yorkissa, se oli herkenä, hetkenä tärkeä, mutta meillä oli varma, on varmaan tässäkin salissa sellaista mieltä, että, että, että Tämä, josta jo puhuttiin aiemmin, eli että nämä keskustelu näistä indikaattoreista ja, ja ylipäätänsä se, miten me voimme sitten näiden hyväksyttyjen kestävien mm, kehityssuunnitelmien toteuttamista seurata ja, ja todentaa. Se on tietysti ää, ää, politiikkaa tietysti pitkälti, mutta kyllä se on hyvin kysymys, pitkälle kysymys myös hyvästä hallinnosta ja sen arvioinnista meidän täytyy tässä vetoa nyt kollegoilleni, että kollegoihin, että meidän täytyy myös painottaa parlamentin roolia näissä keskusteluissa, kansallisten parlamentin yhtäältä ja Euroopan parlamentin täällä toisaalta, että kun kysymme itseltämme, että, että miten voisimme tehdä yhtä, yhteistyötä, siteeraan teitä, päästä, saadaksemme aikaiseksi kaikkein parhaiten, parhaiten toimivan järjestelmän, siinä kysytään myöskin meidän haluamme sitten luoda, vahvistaa silta itse, itsemme ja komission välillä. E, eli, eli, eli tässä oikeastaan pitäisi meidän sallia korjata näitä, tätä tavoitteena asettelua konsanaan enemmän kuin mitä te sisäisesti teette. Sitä kautta saataisiin ehkä parempi lähestyminen. Ja nämä uudet indikaattorit voisivat luoda juuri tällaiselle toiminnalle mahdollisuuden. Nythän juuri penäämme komissiolta sitä, että miten tämä tulee toimimaan, millä tavalla sitten Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla ylipäätänsä niin, että sitten jollakin tavalla koherentisti voidaan tässä edetä, kuin, niin kuin äsken itsekin mainitsitte. Nämä ovat niitä seittoja, joita sitten joudumme puimaan lähivuosina Äh, mitä sitten äh, Concord-kollegamme äh, totesi, ää, ää, olen aivan yhtä mieltä kanssanne siitä, että Addis Abeban tulokset olivat suuri pettymys. Ja kuten totesitte, ää, tässä ei ollenkaan ää, saavutettu tämä uuden 2030 kehitystavoitteiden ohjelman tavoitteita kirjaimellisesti eikä noin äh, ajatuksen kantasolla. Jos ajatellaan nyt näitä, tätä resursseja ja resurssitilannetta ja, ja aputarvoitetta, aputavoitetta 0,7 prosenttia, ja sitten jotkut osat, e, esimerkit osoittivat, että millä ei enää kysymys ole enää kriisistä ja miten kriisit vaikuttavat maissa. Minä olen italialainen, tiedän mistä puhun siltä osin. Me ymmärrämme kylläkin, ettei mitään pakolaiskriisiä ja ylipäätänsäkään siirtolaiskysymystä voida kokonaisvaltaisesti ratkaista, ellei tartta sitten näihin perustavaa laatua oleviin syihin. Siitä kaikki lähtee. Ja kun äsken todettiin, että jos rahaa viedään kehitys, kehitykseltä ja avulta kotimaisten kriisien ratkaisemiseksi, se ei tietysti tyydytä pitkällä aikavälillä, lyhyellä ehkä äh, jonkin verran, mutta ei kanna pitkälle. Sitten, ää, äh, ää, äh, lopuksi haluaisin kiittäisin vielä siitä, että muistutettiin keskustelun muustakin ulottuvuuksista, missä todettiin, että, että me haluamme todella sitten jonkun hallitusten, hallitusten elimen keskustelemaan samalla, samalta viivalta kehitysmaiden kanssa. Näin ei ihan ole onnistuttu toimimaan, mikä on ollut pettymys meille kaikille, mutta ainakin pieni askel sitten eteenpäin on otettu sillä tiellä, jota tarvitsee kulkea. Ja viimeksi voisin todeta, että mainitsitte, että, että, että tässä vastuuvapauskertomuksessa todetaan, että tekninen ja rahoituksellinen kehitys on ollut myönteistä, mutta älkää unohtako, että 2011 alle yksi prosenttia uhrattiin varoja tälle, tälle nimenomaiselle pää, pääluokalle. Sitten oecd kollegalle totesin, että mehän New Yorkissa kävimme tästä asiasta mielenkiintoisen keskustelun näiden kotimaisten resurssien mobilisoimista, avun varastamista avun käyttöön. Se oli hyvä se. Mutta jos mahdollistamme sitten, että viranomaisilla on parempi mahdollisuus kerätä näitä resursseja, on, todettu, että saataisiin jopa 170 miljoonaa enemmän kerätyksi tähän, tähän tarkoitukseen. E, tässä on tietysti parantamisen varaa vielä juoksussa. Uh, yeah, thank you. Tavosteeri, joka oli meidän esittelijämme. Kiitos puheenjohtaja, olisin toista mitä Elis sanoi tästä julkisen kehitysavun osuudesta, joka parantaa tätä veronkeräystä. Lisäksi haluaisin myös sanoa, no ensinnäkin kiitos kertomuksesta. Siinä on paljon hyödyllistä tietoa. Minulla on kuitenkin ongelmia liittyen siihen, että en, en löydä tässä asiakirjassa julkisen kehitysavun vaikutusta ja tämä liittyy hieman siihen, mitä yksi puhujista sanoi aikaisemmin. Joten ehkä teidän puheenvuorossanne oli hieman seventämisen varaa tai voitaisiin vielä lisätä jotakin, mikä auttaisi minua ymmärtämään tässä toiseksi. On ilmiselvää, että uusi 2030 agenda se pitäisi säilyttää tulevaan vastuuvelvollisuuskertomuksiin tältä osin. Miten otatte huomioon nämä uudet indikaattorit, mittarit, joista oli sopia siellä puhuimme kestävän tavoitteista, näistä 17 tavoitteista, näistä 169 alatavoitteista, mutta itse asiassa nämä indikaattorit olisivat olennaisia, niitä ei ole vielä. No, ei ainakaan virallisesti ne hyväksytään maaliskuussa mahdollisesti, jos ne hyväksytään, mutta todennäköisesti tämä menee sitten yleiskokoukseen. Mutta haluaisin kuulla siis kommentteja tähän liittyen. Sitten vastuuvelvollisuus, kertomus turvallisuudessa. Lopuksi, niin keskittyykö se vain kestävän kehityksen tavoitteisiin näihin 17, vai tai siis Tuleeko se keskittymään näihin kaikkiin tavoitteisiin? Haluaisin tietää hieman lisää siitä, miten valmistaudutte tähän. Kiitos. Thank you, and I have Heidi Hautala. Kiitos Heidi Hautala sitten. Heidi, ole hyvä. Um, I think... Kiitoksia. Mielestäni puheenjohtajamme esitti parhaimman kysymyksen, kenelle tämä vastuuvelvollisuuskertomus on suunnattu. Minun mielestäni ainakin, ainakin Euroopan parlamentti haluaa, että komissio ja jäsenvaltiot ovat vastuuvelvollisia. Tämän vuoksi me keskustelemme tästä ja tämän vuoksi meillä pitäisi olla tällainen vuosittainen rituaali tämän merkittävän kertomuksen ympärillä, niin kuin uskoakseni meillä on jo ollut. No, ei nyt oikeastaan. Mutta tämä voisi olla myös yhteinen työväline, ja me kuulimme hyviä eh, ajatuksia siitä, millä tavalla kehitysyhteistyöajattelu 2030 kehityspuitteistossa nyt voisi kehittyä. Ja tietysti OECD on aina merkittävä, sanotaan nyt vaikka foorumi näiden ajatusten kehittämiselle. Ja minä kovasti pidin ajatuksesta, jonka mukaisesti uusi 2000 30 puitteista siitä voisi tulla uusi tarina, uusi tapa mennä pitemmälle kuin pelkkään köyhyyden poistamiseen. Kuinka otettaisiin kaikki globaalit haasteet mukaan työhömme? Haluaisin kiittää teitä tästä. Mitä tulee tähän vastuuvelvollisuuteen, niin me olemme kuulleet kansalaisyhteiskunnan edustajia täällä. He esittävät erittäin hyviä kysymyksiä. Minkä vuoksi Euroopan unioni ei ole tukenut asianmukaisesta YK-tason elimestä jossa käsiteltäisiin näitä verotuskysymyksiä. Komissio ehkä voisi vastata tämän kysymykseen, mutta en ole vielä pystynyt esittämään tätä kysymystä heille. Ja jälleen, miksi EU hylkää kansainväliset standardit yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta ja tyytyy paljon epämääräisempään ja hämärämpään järjestelmään. Miksi komissio suhtautuu niin kriittisesti blendin rahoitukseen? Sehän voi olla ihan hyvä väline keskitulotason maille. Käytettäisiin näitä varoja tietynlaisten hankkeiden eteenpäin viemiseksi ja synnyttämiseksi. Mutta tämä liittyy myös siihen, mitä tästä kertomuksesta voidaan lukea, eli julkinen kehitysapu, joka suuntautuu eritoten Afrikan vähiten kehittyneille maille, se ei ole riittävän korkealla tasolla. Sillä ei saavuteta tätä 50 prosentin tavoitetta yhteisestä virallisesta kehitysavusta Afrikalle. Liittyykö tämä jotenkin tähän, että komissio suhtautuu blending-rahoitukseen kielteisesti ja siihen, että me emme pysty vastaamaan sitoumuksimme, jotka olemme antaneet kaikista vähiten kehittyneiden maiden suuntaan? Tämä on aika häpeällistä, koska kaikista köyhimmät kehitysmaat ovat niitä nimenomaan, jotka edelleen tarvitsevat virallisen kehitysavun varoja. Ja meidän täytyy varmistaa se, että näin tulee myös tapahtumaan. Lopuksi huomasin, että meillä poikkeuksellisesti on täällä muutama pohjoismainen henkilö täällä salissa. Tämän viikon torstaina Oslossa järjestetään suuri konferenssi Viiden Pohjoismaan kirkkojen avustusjärjestöistä. Olemmeko me nyt tämän Pohjoismaiden poikkeuksellisuuden tie, tien loppusuoralla? Eli tässä on suurella harmilla huomattu, että tässä on esimerkiksi Suomi lähestulkoon puolella leikannut virallisen kehitysavun varojensa. Tämä ei ole mikään vähentyminen, tämä on romahdus ja Tämä tarkoittaa sitä, että ei edes YK elimiä voida edes minimaalisestikaan rahoittaa ensi vuoden alusta lähtien. Nyt näyttäisi siltä, että Norja on päättänyt suunnata 60 prosenttia kehitysapurahoista varoistansa pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Enkä ole varma, puhutaanko tässä nyt näistä varsinaisista lähtisyistä. Tanska, myös jopa Ruotsi. Haluaisin kuulla kahta pohjoismaista puhujaamme täällä. Olemmeko me nyt tällaisen aktiivisen pohjoismaisen kehitysyhteistyössä mukana olon lopun alussa. Pohjoismaiden yhteenlaskettu kehitys, kehitysmäärärahat ovat olleet 50 prosenttia Yhdysvaltojen virallista kehitysavusta, joten ei puhuta mistään pienestä määrästä. Minä kyllä nyt uskon, että komissio todella on vastuuvelvollinen antamaan myös vastauksia näihin kysymyksiin. Edustaja Teller vielä viimeiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kiinnostavinta tässä, näissä on aina nämä mielen loppuasiat ja säästetty kappaleet ja loppuun, eli ha, uudet haasteet, niin kuin tässä tapauksessa, niin se on siis Saksassa tor, todettu, että hyvän vasta painona vastakohta on hyvät tarkoittavat toimet Eli tässä kun tämä sopii erittäin hyvin kehityspolitiikkaan, EU ja EUn instituutiot ovat toimineet hyvässä tarkoituksessa, kun on pyritty rahoittamaan kaikenlaisia hankkeita ja tällä tavalla olemme ikään kuin täyttäneet velvollisuutemme köyhiä maita maiden suuntaan sitten Afrikassa, Aasiassa ja muualla, ja näin sitten saaneet rauhan sielumme. Mutta nyt, niin kuin sanottu, tässä on tultu tämä tie kyllä kuljetuksi loppuun. Maailma on muut, muuttunut, jos ajatellaan 30 eh, vuotta sitten eh, olivat rahavirrat sen suuntaiset, että 7 prosenttia niistä oli suoraa valtioiden kehitysapua ja sieltä se kanavoitui sitten takaisin eh, ja nyt on, ovat erilaiset auttamisen edellytykset olemassa ja köyhät ovat köyhiä, sinällään ihmiset ovat ruttiköyhiä, mutta, mutta nämä alueet itse ja maa eri seurut ovat hyvinkin vauraita, jos ajatellaan vaikkapa luonnonvaroja ja näin poispäin, ja inhimillisiä resursseja, ihmiset ovat kouluttuneet, kouluttuneempia, ja, ja, ja näin tietysti voivat siellä palvella ja olla avuksi myös siltä osin, jos vain sitten saadaan sovituksiin, minne se raha loppujen lopuksi sitten pääntyy. Tässä pitää vähän paradigmejakin vaihtaa, mitä ajattelumme tulee. Enää pitää puhua mistään kehitysavusta, niin kuin ennen vanhaan, vaan että, että millä tavalla, pikemminkin siitä, miten me voisimme tasapuolisemmin ja reilummissa, reilummissa oloissa sitten rinnakkain elää tässä yhteisessä maassa. Tämä kehitysapuhan on totuttu kustantamaan verovaroista. Nythän me käymme keskustelua siitä, että meillä e, e, kaikkien maiden, Euroopan unionin jäsenmaiden vallankaan talousarviot eivät ole kovin kummoisessa jamassa, niin e, sieltä tulee sitten yhä hankala, hankalammaksi mm, sitten nyhtää rahaa mihinkään kehitysapuun. Heille kuultiin, että amerikkalainen hedge-rahasto oli saanut parista elintarvikeyhtiöstä miljardien liikevoiton sen, ver- sen verran, kun suurin piirtein mitä Euroopassa on, on säästetty verot, veroja välttelemällä. Tämä on saman suuruinen potti sitten näistä, jos me ajatellaan sitten, tämä oli, että meillä äh, 300 äh, äh, miljoon, miljoonaa, siinä on minulla tämä kertomus tässä pöydällä, millä tavalla heidän verotusoikeuksiaan voitaisiin paremmin sitten turvata. Mutta muussa maissa tilanne ei välttämättä ole kovinkaan hyvä verrattuna esimerkiksi niin suuriin valtaa pitävien maiden tilanteeseen. <clears throat> Heidän pitäisi pikemminkin suojella sitten keskittyä vaikka luonnonsuojeluun ja luonnonvarojen turvaamisen. <clears throat> Meidän pitää katsoa siellä, millä tavalla, mistä me löytäisimme kumppaneita, partnereita tämän yhteistyön parempaan toteuttamiseen, niin että saisimme sitten voimankin vähin, vähän helpottaa monien ihmisten köyhyyttä tällä palolla, <clears throat> Mutta kuitenkin monien maiden tavoitteet näkyvät olevan ihan muualla. Meillä me e, kaivattaisiin todellakin sellainen kehitysapuministerin vakansseja, Eh, hallituksissa, jotka voisivat sitten eh, eh, kytkeä esimerkiksi nämä toimet sitten kauppapoliittisen politiikan, ulkomaankaupan kautta luotaviin yhteistyösuhteisiin, niin siellä otettaisiin sitten nämä, nämä kehitysyhteistyöulottuvuudet huomattavasti paremmin huomioon, eikä emmekä vaan sitten kukin sitten itse tahollaan mieti, että minkä, mitä projekteja nyt rahoitettaisiin, mutta tarvitaan selkeästi parempaa yhteistyötä. Okay, you've had a lot of points and lots of... Kiitoksia. Me kuulimme tässä paljon erilaisia yleisiä huomioita, samoin kuin kysymyksiä. Meidän täytyy nyt vielä rajoittaa hieman puheaikaa vieraidemmekin osalta. Meillä saattaa tässä on muita kohtia vielä käsiteltävänä. Mutta yksi asia vielä minulta, kun katsotaan näitä taulukoita, niin yksi näistä pettymistä aiheuttavista kohdista on se, että rahoitus vähentyy kehittyneille maille on vähentynyt. Voitaisiko tulevaisuudessa saada tämä tilastointi erikseen näille vähiten kehittyneille maille? Auttaako blending-rahoitus esimerkiksi? Jos sanotte, että uusi kehityskonsensus liittyy esimerkiksi yksityissektoriin ja niin edelleen, miten paljon tästä, näistä varoista menee kaikista köyhim, vähiten kehittyneille maille? Jos puhutaan kehitysmaista ja sitten otetaankin esimerkiksi Kiina erikseen rahoittajana tässä, niin silloin puhutaan aivan eri luvuista. Meidän täytyy todella tietää, mitä politiikalla me saadaan aikaiseksi näissä maissa, ja tämä palaa siihen, mitä OECD-edustaja mainitsi tuloksista. Olisi hyvä antaa kertomuksessa esimerkiksi esimerkkejä siitä, mitä on tapahtunut vaikkapa kolmessa vähiten kehittyneessä maassa kehitysapuvaroilla, mitä niillä on saavutettu Äh, mitkä asiat ovat vaikuttaneet, konfliktit, sodat ja niin edelleen. Tässä muutamia ajatuksia teille siitä, miten tulevaisuudessa äh, raportoida näistä asioista. Aloitetaanpa tällä kertaa OECDn edustajasta hyvin pikaisesti ja sitten komissio aivan viimeiseksi. Kolme minuuttia maksimissaan jokaiselle. Pahoittelen tätä, mutta aika rientää. Voitte sitten kollegojen kanssa kahdenvälisesti vielä käydä keskustelua. Herra Pedersen, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos loistavista kommenteista myös ja keskustelusta. Pelkeämpää, että indikaattorit, nämä mittarit kestävän kehityksen tavoitteita varten, no niitä pitää odottaa. Pelkeämpää, että niitä tulee ainakin 300 ja ne tulevat vaikeuttamaan huomattavasti meidän työtämme pääsemään eteenpäin. Minä pyrin keskittymään näihin lopputulostavoitteisiin agendassa Tämä on mahdollista. Sitten totta kai tarvitaan näitä indikaattoreita. Emme ehkä pysty käyttämään kaikkia 300, eikä minusta pitäisikään. Meidän pitää valita, jotta saadaan kattava lopputulos, joka, jossa on kyse toista muutoksesta kentällä. Siinä siis poliittinen prosessi, jota tarvitaan. Oli erittäin hyvä kysyä komissiolta, että vastuuvallisuus pitäisikö sen päätä ainoastaan kestävän kehityksen tavoitteisiin kaikkiin, tai siis kaikkiin tavoitteisiin vai vain alatavoitteisiin. Minusta niitä pitäisi pitää kaikkiin, sillä on ainoa tapa, jolla nähdään todellista vaikutusta ja todellista muutosta. Muuten se oli, siinä on ainoastaan kyse prosessista lainausmerkeissä. Olen norjalaisen kehitysyhteistyöjärjestön puheenjohtajana ollut ja olen kuitenkin itse tanskalainen ja olen kirjoittanut asiakirjan konferenssi, joka järjestetään ensi viikolla Oslossa, Norjassa. Niin sen takia me pitää vastata kuitenkin hyvin lyhyesti. Minusta muutokset ovat nähtävissä Pohjoismaissa. Minusta Pohjoismaat eivät olleet niin poikkeuksellisia aikaisemmin, rehellisesti sanottuna kyllä meillä oli korkea taso julkisessa kehitysavussa, mutta tapa, sitä käytettiin, ei ollut niin poikkeuksellista, joten en ole niin huolissani tuosta muutoksesta. Olen hyvin huolestunut, kuten edustaja oli liittyen siihen, mitä tapahtuu Tanskassa ja Suomessa. Minusta muutos Norjassa on ymmärrettävä poliittinen muutos. Se tapahtuu koko ajan. Ruotsi, sitä, senkin tilannetta voidaan ymmärtää, mutta ongelma on, kaikkiin muihin OECD- ja EU-maihin. Se, että jos aletaan laskea kaikki nämä pakolaiskulut, ensimmäiset pakolaiskulut julkiseksi kehitysavuksi, niin saadaan hyvin kummallisia tuloksia ja lukuja siitä, mikä on julkinen kehitysapu. Yhtäkkiä osoitteet kasvavat, eivät siksi, että reaali olisi ollut, vaan siksi, että tämä on laskettu eri tavalla. Ei ole viisasta käyttää julkista kehitysapua noita tarkoituksia varten, tehokkuuden näkökulmasta kaikki on paljon tehokkaampaa tehdä jotakin kehittyvissä maissa itsessään sen sijaan, että käytetään rahoja kotimaissa. Tämän takia tarvitaan tätä tehokkuusagendaa. Paljon monia muitakin asioita sanoa, mutta siinä kaikki. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ja seuraava, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin kun tästä puhutaan, niin on hyvä, että on kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattoreita, mutta meidän pitäisi myös nämä kehitysrahoituksen indikaattorit pitää. Tämä oli tämän kertomuksen tavoitteet. Kestävän kehityksen tavoitteista raportointi ei ole kovinkaan arvokasta, jos emme tiedä, mitä rahoitusjärjestelmissä tapahtuu. Toiseksikin, veronkeräyksen tukeminen kehitysmaassa, niin minäpä kysyn, että miten, mitä tässä itse asiassa tapahtuu? Me olemme nähneet, miten IMF ja Maailmanpankki monta vuotta ovat halunneet viedä eteenpäin verojen keräystä ja verokannan levän, lisäämistä kehitysmaissa niin, että köyhien perheiden äidit, jotka käyvät ostamassa ruokaa kaupasta maksavat entistä korkeampia arvonlisäveroja, mutta monikansalliset yritykset eivät. Kaikki teistä, jotka ovat olleet mukana verotuskomiteassa, niin te tiedätte, että monet jäsenvaltiot lisää sellaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että yritykset eivät maksa veroja. Ja nämä samaiset jäsenvaltiot nyt lähettävät asiantuntijoitaan kehitysmaiden verotus asiantuntijaryhmiin ja auttavat siellä keräämään veroja. Ja joskus esimerkiksi Pricewaterhouse Coopers on tässä mukana. Verotusaloite Addis Abebasta tarkoittaa sitä, että tätä tapahtuu yhä enemmän. Meidän täytyy todella valvoa tätä aloitetta. Me emme voi olettaa sitä, että meidän tukemme kehitysmaille, jotta ne voivat kehittää verotusjärjestelmiänsä. Ei, emme voi odottaa, että sillä on tuosta vain onnellinen lopputulos. Ja viimeisen minuutin käytän sitten kysymykseen Tanskasta ja Pohjoismaista. En usko, että tässä oli mitään sellaista pohjoismaista, eh, erityistä pohjoismaista eh, ilmapiiriä, tai oli olemassa tällainen eh, ilmapiiri, missä autettiin kehitysvaltioita kehittymään. No, tämä on nyt hieman hajoamassa voidaan auttaa kehitysmaita myös sillä, että hankitaan niille paikka erilaisilla kehitysfoorumeilla kansainvälisellä tasolla. Tämä on ilmaista, se ei maksa meille mitään, erityisesti jos puhutaan nyt pienistä pohjoismaista. Kehitysapu ei katoa minnekään, mutta se suunnataan uudelleen. Esimerkiksi Tanskan päätös siitä, että Tanskan virallinen e, kehitysapu pitäisi käyttääkin siihen, että tuetaan tanskalaisia yrityksiä kehitysmaissa – No, mikä tämä agenda nyt on? Onko kyse siitä, että tanskalaiset yritykset ovat paras asia maailmassa, mikä voi tapahtua kehitysmaille? Ja sitten osa käytetään ilmastonmuutokseen. No oikein hyvä, jos tanskalaisia tuulimyllyjä rahoitetaan kehitysmaissa, mutta ei tämä ole mitenkään tällä tavalla kehitykseen suunnattua rahaa. So, uh, I would like to thank... Niin, kiitoksia valiokunnan edustajien kommenteista. Minulla on muutama lyhyt seikka. Ensinnäkin nämä äh, maksusuoritukset, jotka otettiin esille, lähetykset, ne, äh, pyritty keskustelemaan sitten, millä tavalla näiden äh, välityskustannuksia voitaisiin pienentää, alentaa, mutta asia ei kuitenkaan ole niin, niin yksi oikoinen, että että se pelkästään sitten ratkaisi noin taloudellisin toimenpitein, vaan niitähän käytetään, vaaditaan sitten tämmöistä poliittista keskustelua, millä tavalla sitä sitten voitaisiin ehkä maksimoida. Se keskustelu ei rajoitu pelkästään näiden välityskustannusten laskemiseen. Toisekseen haluaisin myötäillä kollegani, joka puhui virallisen kehitysavun käyttämistä vaikkapa verotuksen veron kantoa e, tehostamaan. Siinäkin on paljon aikaan mahdollisuuksia parannuksiin. E, e, ylipäätänsä Eurooppa voisi tässä kantaa korttaan kekon enemmänkin pyrkiä no, noudattamaan johdonmukaisempaa politiikkaa kautta linjan ja Euroopan unionin alueella nimenomaan tästä puhe, politiikan koherenssista on aika pitkälle kysymys. Tämä nyt on tietysti hyvinkin poliittisesti mm, arka, arka, arkaluontoinen tulenarka asia, mutta sitä kautta saataisiin kyllä mm, paljon aikaiseksi. Niin sitten vielä kolmannekseen tämä Pohjolan tilanne ja kehitysavun suuntaaminen eri tavalla. Ei se nyt tavatonta ole, tapahtuu kaikkialla Belgiassa, Alanko, Alankomaissa – rahoa kanavoidaan paitsi sitten näiden pakolaiskustannusten kattamiseen Euroopassa, myöskin to, to, toisaalta myöskin viennin tehostamiseksi, mitkä sinällään ovat ta, poliittisina tavoitteena ihan kunnian, kunniallisia, mutta eivät välttämättä nyt istu oikein tähän, tähän kehitysyhteistyön. Sitten tämä OECDn epäseksikäs lyhenne E, millä, minkä kautta sitten pyritään maita yli ja ohi virallisen kehitysavun kan, kannustamaan sitten ajattelemaan näin sekä kehitysyhteistyön myönteisesti. Ei siinä sitten periaatteessa ole tarkoitus vesittää ollenkaan tätä virallisen kehitysavun merkitystä, mutta, mutta pyritään kuitenkin muuta, muuta tietä, muita reittejä pitkin sitten kanavoimaan rahaa maailman köyhille. Ja lopuksi komission nimissä vielä Chantal. Ole hyvä. I'm not sure I'm going to do... En ole varma, että teinkö, saanko vastata kaikkiin näihin kommentteihin ja kysymyksiin kolmessa minuutissa. Ensinnäkin vastuullisuuskertomukseen sellaisenaan. No meistä tuntuu, kun sitä kehiteltiin, että ei ollut käytössä järjestelmä Monterrein alaisuudessa ja meistä tuntui, että MDGssä tämä toiminta tapahtui viiden vuoden välein, mikä ei ollut riittävää, joten me pyrimme siihen, että pisimme itseämme vastuussa ja Puhun tässä toimielimistä ja jäsenvaltioista. Siis se oli meidän tavoitteemme. Meidän pit- halusimme tällaista vertaispainetta eri jäsenvaltioihin, jotta pyrittiin työntämään heitä eteenpäin ja pakottamaan heidät keskustelemaan ja näyttämään, mitä he ovat tehneet. Jos ajatellaan näiden Monterey-sopimusten täytäntöönpanoa, tämä tulee muuttumaan jatkossa Meillä on vastuullisuusjärjestelmä YK-tasolla, myös tai kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä näihin Addiksen sopimukseen. Haluaisimme tehdä niin, että varmistamme, että nämä molemmat on järjestetty tavalla, jotta ne ovat yhdessä. Kyseessä ei olisi kaksi eri rataa, kaksi eri tietä. Niiden pitää olla johdonmukaisia. Me arvioimme Addiksen ja New Yorkin melko eri tavalla, kuin täällä tehdyt arviot suhtaudumme myönti- aika myönteisesti siihen, mitä tuli Adiksesta, että New Yorkista lopputulemana pelkäämme paradigman muuttamista. Tässä ei puhuta ainoastaan vanhasta pohjois-eteläakselista, vaan katsotaan asiaa myös yleismaailmasta näkökulmasta, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ovat vastuussa. Ennen kaikkea maat ovat vastuussa omista politiikoistaan ja käytänteistään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että EUn sisällä se tehdään sisäisesti, tarkoittaa, että me olemme vastuussa. Ja tässä politiikan johdonmukaisuuskehitysasioissa saa paljon tärkeämmän roolin tämän agendan alaisuudessa, mitä tulee julkiseen kehitysapuun ja sitoumuksiin. Sen lisäksi kyllä me tarvitsemme Euroopan parlamenttia teidän pitää myös keskustella kansallisten parlamenttien kanssa. Puhukaa meidän kanssa, mutta myös omien kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Pitää olla tällaista vertaispainetta kaikilta osin, joten todellakin suhtaudun myönteisesti tähän. Sitten Norja ja Pohjoismaat, niin laskua on ollut. Esim. Tanska on palannut tähän 0,7 eikä enää sen yläpuolella ole. On muitakin maita. Saksa itse asiassa lisäsi osuutta viime vuonna ja on hyvin tärkeää. Pitää tarkastella niitä maita, jotka lisäävät osuuksia tai saattavat tehdä niin jatkossa myös. Joten katsokaamme koko Eurooppaa. Mitä tulee puolestaan verojärjestelmään, tiedämme, että OECD G20 tekevät erittäin hyvää työtä. Lisäksi on on myös teknisen tason verokomitea YKssa. Me tuemme tätä kaikkia kollegoita istutulla takana, jotka ovat parempia asiantuntijoita näissä kysymyksissä. He pystyvät paremmin selittämään tämän veroaloitteen sekä meidän tukemme tälle YK-järjestelmälle. Meistä tämä oli paras tapa mennä eteenpäin. Näin me arvioimme tilanteen. No, pelkeämpää, että monia asioita jäi tässä vastaamatta, mutta voin vain sanoa, että palatkaa ihmeessä, ottakaa ihmeessä yhteyttä meihin vielä myöhemmin. Näin ollen voidaan käsitellä asioita niistäkin paremmin, näitä vastuullisuuskertomusseikkoja. Saatte myös tiedot näistä laajemmista raporteista siten meidän tulee keskittyä tulevana vuonna tähän koko järjestelmään ja varmistaa, että toimii oikein. Ja sitten pitää räätälöidä jatkotoimet YK-tasolla. Tämä me halusimmekin kuulla, millä tavalla muutatte toimintaa. Ja eli kenties ja kollegat tuolla eh, voitte yksityiskohtaisemmin erikseen tarkastella näitä verotuskysymyksiäkin. Mitä tässä todella tapahtuu? Me paljon puhumme tästä, mutta me emme oikeastaan tiedä, mitä tapahtuu, mikä muuttuu. Nyt haluaisin kiittää asiantuntijoitamme tässä loistavista puheenvuoroistanne tänään. Aplodit teille, ansaitsette ne. Ja nyt pyytäisin sitten äh, ilmastorahoitusihmisiä tänne puheenjohtajakorokkeelle. Peter McQuaid on täällä, et näköjään pysty pysymään poissa kehitysyhteistyövaliokunnasta.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 go straight to the discussion. Hi, hello, please, hello. Hi. Please sit down. Yeah, we take our seats. <laughs> We take our seats. Sorry to keep our speakers waiting. We, um... Pahoittelen, että joudumme pitämään teidät tuolla odottelemassa. Meillä meni tuossa edellisessä keskustelussa odotettua pitempään. Nyt puhumme, hyvät kollegat, erittäin tärkeästä aiheesta, eli Pariisin COP21 Siihen on enää kaksi ja puoli viikkoa ennen kuin se alkaa. Ja minä olin Kööpenhaminan kokouksessa ja työstimme, olen työstänyt myös monia eri asioita, kuten EUn ilmastolainsäädäntöä. Toivottavasti Pariisista lähdemme iloisempina kuin Kööpenhaminasta viisi vuotta sitten. Kööpenhaminassa yksi, yksi asiasta oli se, miten kehitysmaat ja G77 hyötyisivät ilmastonmuutospolitiikasta. No, olen aina ajatellut, että köyhyyteen ei voida puuttua, jos ei ilmastonmuutosta saada hoidettua. Nämä ovat tämän kolikon kaksi puolta. Täällä on komissiosta, klimapääosastolta, McLean. McLean tulee ilmastonmuutosverkostosta, Tatjana Lambin WWFstä, Peter Verheim siis ilmastopääosastolta ja Ridolfi kehitysyhteistyöpääosastolta komissiosta. Kaikki ovat olleet hyvin vahvasti mukana näissä kysymyksissä. Anna teille viiden minuutin alkupuheenvuorot. Aloitamme ilmastopääosastosta. Te olette varapääjohtajana osastollamme Elverhan. Eurova. Äh, ähm, McLean, olkaa hyvä. Kiitoksia, että saan kutsun tänne iltapäivällä Ähm, ECOFIN äh, neuvostohan hyväksyi äh, nämä rahoituspuitteet ilmastonmuutokselle juuri tässä iltapäivän mittaan. Tämä ihan uunituoretta sitä siis aika, aika hyvällä tolalla tämä ilmastonmuutoksen rahoitus lähivuosiksi siltä osalta. ja, missä nyt sitten mennään, sitä vähän äh, nykytilanteesta meillä on 14,5 miljardia ja tähän ilmastonmuutokseen suunnanneet viime vuonna, mikä on merkittävä nousua edelliseltä vuodelta. Niin, niin ikään aloitteen me olemme pyrkineet siinä nousemaan 2020 mennessä rahoitusta 10 prosenteilla. Nyt olemme yltäneet 62 eh, eh, eh, miljardia sitten saaneet tästä 20, 100 miljoonan tavoitteesta jo 20-20 kerätyksi, mutta kuten huomataan, ei se helppoa tule olemaan tämä kuilun kurominen. Niin ikään ministerit sitten määrittelivät EU-neuvotteluvaltuudet Pariisin neuvotteluihin 2020 jälkeistä aikaa silmällä pitäen. Erityisesti tässä näissä hankkeissa on painotettu köyhimpiä ja haavoittuvimpia maita ja niiden sopeuttamisen rahoittamista, niin ikään myöskin sitten tällaiset päästörajoitusten ja muiden kansallisten hankkeiden sopeuttamiseksi sitten tähän näiden yleisiin tavoitte suunnitelman toteuttamiseksi ja myöskin sitä, mitä julkinen ja yhteinen yhteistyö voisi yhteistyön tuntua, Meidän pitäisi esimerkiksi äh, hinnoitella, hinnoitella sitten nimen paremmin nämä hiilidioksidipäästöt esimerkiksi juuri äh, päästökaupan kautta. Mitä ilmastorahoitukseen kaiken, kaikkien muuten tulee, osoitti, tuoremmat neuvottelut osoittivat luottamuksen rakentamisen tarpeellisuuden. Me, me olemme edelleenkin maailman johtavia johtajia tässä asiassa. Ilmastorahaston kautta olemme jo toteuttaneet puolet sitoumuksista, siis panneet maksuun ja eh, tuloa arvoita katsoa paremmin. Meillä, meillä on yleisenä tavoitteena, että ohjaamme lähinnä yli 20 prosenttia ilmastotoiminnan toimen ää, budjetista ja saavat siis sitten myöskin ulkoisten instrumenttien, ulkoisten välineiden käytettävissä. Lähivuonna sitten tätä äh, voimistetaan oikein merkittävästi EUn, EUn rahoituksessa, rahoituksen, EU-rahoituksen lähteistä. Äh, tuplataan lähestulkoon tämä nyt sitten tämä tästä 14 miljardista 2020 mennessä. Monet jäsenmaat ovat osoittaneet äh, halukkuutta uuttaan tiivistää tahtia 20 vuoden jälkeenkin. Mitä sitten sopimuksessa vielä pyritään aikaan saamaan nopeasti? Pariisin sopimuksen pitää toteuttaa kunnianhimoisen ja oikeudellisesti sitovan sopimuksen. Sitä me haluamme, haluamme avoimuutta tietysti ja vastuuvelvollisuutta tunnustamista, haluamme koko joukon dynaamisia elementtejä siihen, niin niinpä olemme päättäneet sitten aina viiden vuoden välein tarkastella, ovatko tavoitteemme toteutuneet. Meillä on 155 maasta jo maksusitoumukset, jotka ovat lupautuneet päästöjen vähentämään, mutta ei se vielä mihinkään riitä. Sen vuoksi olemme halunneet tämän dynaamisen elementin tähän mukaan kytkeä, niin että voimme varmistaa sen, että toimet jatkuvasti tiivistyvät ja kehittyvät. Sitä me olemme valmiit tukemaan. Mitä muuten tulee sitten näihin neuvotteluihin ja meidän roolimme siellä? Siellä on aika laaja, lavea kuilu e, kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä. Meille on olennaista, että, että tehdään selkeä, e, selkeä ero e, tulevan ja nyt olevan välillä, ettei, ettei tämä kuilu enää ole oikeastaan niin laaja että eh, myöskin näillä kehittyvillä talouksilla on tällainen eh, eh, ilmastorahoitusrahasto olemassa. Kiinakin on sellaisen perustanut. Tässä on kyse siis pelkästään kehittyneiden maiden panostuksesta. Yksinomaan me emme voi sitä yksin tehdä. Me tarvitsemme apua sitten myöskin näiltä muilta. Mitä sitten tulee tähän skaalaan ja resursseihin, me toteamme, että tarvitaan tästä äh, vähähiilisestä vähän yhteiskuntaan siirtymisen tarpeelliseksi ja julkisella rahoituksella tätä ei pelkästään saavuteta. Siksi erittäin tärkeintä, kaikkein tärkeintä itse asiassa on, on se, että, että me saamme tähän äh, yksityistä rahaa mukaan. Energisesti on tärkeää, että äh, kaikki toimivat tavoitteellisesti tältä osin ja varmistavat omalta osaltaan niin, että myöskin sitten meidän maissamme tämä ilmastotoiminto, ilmastotoiminta voi, voi jatkua ja kehittyä. Esimerkiksi jos, jossain joltain paiko, jollain paikoin on todettu, että, että esimerkiksi meillä ja Kiinan välillä on ja kehitys, kehittyvillä mailla muutenkin erilaiset lähtökohdat, erilaiset tavoitteet. Meillähän on selkeät kvantifioidut tavoitteet 2020 vuoden jälkeen, eh, jotka poikkeavat erittäinkin paljon eh, eh, monien valtioiden omista tavoitteista. EU ja Yhdysvallat yhdessä olemme haluaneet halunneet nähdä tätä rahoitusta laajemmassa puitteissa niin, että myöskin jokainen sitä avoimesti pyrkii tätä rahoitusta tarjoamaan näin tulemme sitten kaiken kaikkiaan laaja-alaisesti mahdollistaa sen, että eri ympäristöt sitten mukautuvat tähän tilanteeseen ja, pyr- ja hyötymään sitten globaalista ilmastorahoituksesta. Kaiken kaikkiaan avoimuus on tässä avainsana. Tämähän on hyvin monimutkainen asia, eikä ilmastorahoitus millään tavalla helpolla ratkea se on, on varmaan sitten pahin kompastuskivi kokouksen loppuun asti, tai sitä väännetään eniten kättä loppuun asti. Ja tämä käytön kohteet ovat erityisen toisistaan poikkeavat Kiinassa ja T77 muutenkin ovat omassa linjassaan, mutta meidänkin keskuudessamme on e-, erilaista linjanvetoa tässä. Kompromissit sitten tietenkin tässä ovat olennaisia löytää kokouksen loppuun mennessä rahoituksen osalta. Kiitoksia tästä. No, teidän pääosastonne tekee läheistä yhteistyötä kehitysyhteistyöpääosaston kanssa. Olen iloisen, että on paikalla kertomassa tästä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Aivan niin kuin tässä edellinen puhuja sanoi, mm, no hän puhuu, minun suurin osa työstäni liittyy ilmastonmuutosrahoitukseen. Tässä on kysymys saman mitalin kahdesta puolesta. Köyhyyttä ei voida torjua, jos ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä ja ilmastonmuutokseen ei voida kestävällä tavalla puuttua, jos ei tartuta taloudellisen epätasa-arvoisuuteen ja dramaattisen köyhyyden vähentämiseen. Kehitysmaat ovat erityisen herkillä, kun ajatellaan ilmastonmuutoksen aiheuttavia riskejä, koska niiden taloudet usein ovat, pohjautuvat vahvasti luonnon resurssien hyväksikäyttöön ja niillä on vähemmän resursseja suojautua ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Kehitys on, antaa myös mahdollisuuden investoida vihreään kasvuun. Ja tässä on hieman se viesti, jota saadaan 17 kestävän, kestävän kehityksen tavoitteista Ne mahdollisuudet, joita tulee uudesta, kestävä, uusista kestävän kehityksen näkymistä, tarkoittavat sitä, että tavoitteet paljon integroidaan toisiinsa. Yhdellä toimella voidaan saada kaksi, kolme tai neljäkin muuta tavoitetta aikaiseksi. Ja New Yorkin huippukokous vahvisti tämän yhteyden. Se, että ilmastonmuutokseen ryhdy, torjuntaan ryhdytään välittömästi, niin tämä tarkoittaa sitä, että kansainvälinen yhteisö tunnustaa tämän ongelman merkityksen. Ja tämä on selvä viesti siitä, että ilmastonmuutostaistelua ei voida käsitellä erillisenä, vaan se täytyy yhdistää muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin esimerkiksi kestävään maatalouteen niin kestävän kasvuun. Eritoten kun puhutaan maataloudesta, minä kävin äskettäin Ugandassa ja Keniassa työmatkoilla. Ne ovat puolikuivia maa-alueita ja se, millaista maataloutta siellä harjoitettiin ja mitä edelleen tehdään, se liittyy aina vahvasti ilmastoon muutokseen näilläkin alueilla ja voin omasta voisin omasta kokemuksestani kertoa teille tästä esimerkkejä. EUn budjetti, sehän on merkittävä kansainvälinen toimija, kun halutaan kehitysmaita tukea ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa. 2014 vuoden jälkeenkin meidän täytyy vielä lisätä rahoitusta. Me emme ole vielä siellä, missä meidän pitäisi olla – Lähestulkoon kaikki oikeudelliset välineemme, niiden osalta ollaan 20 prosentissa ihmisoikeudet, demokratiaa, jopa Euroopan kehitysrahastossa on päästy tähän tavoitteeseen, tai päästään tähän tavoitteeseen 2020 mennessä. Ja tämä on meille väline, ei tehdä relevantimmaksi tätä 20 prosenttia ilmastonmuutostoiminnassa. toiminnassa vaan myös meidän täytyisi lähteä liikkeelle tuloksista, tulospuitteistot, joita nämä kestävän kehityksen tavoitteet, 169 tavoitetta, joita on, ne ne osoittavat vielä, mitä käytännössä me teemme joka päivä, mitä vaikutuksia on tällä, ja miten näiden hankkeiden kautta tämän päivän ihmiset voivat paremmin valmistautua tulevaan. Ja sitten lopuksi puhutaan niistä varoista, joita tätä varten käytetään, joten uusi ö, tulosuuntautunut puitteisto on sellainen, jota kaikki toimijat nyt yrittävät hyväksyä. Me olemme tottuneet määrärahoihin, sitoumusmäärärahoihin, mutta nyt tämä muuttuu, ja tämä on hyvä asia se suuri ero, joka Kööpenhamina ja Pariisin välillä ovat nämä no, nyt Pariisissa me lähdemme liikkeelle perusasioista ja sitten me pari, kolmen, neljän vuoden välin tämän pohjarakenteen tarkastamme uudelleen. 2,7 astetta ilmaston lämpenemisvähentämistä. No tämä on lähtökohta ja sitten meidän täytyy mennä siitä alaspäin kahteen, ehkä 1,5kin, kaksikin saattaa olla riski tässä, ainakin joidenkin asiantuntijaryhmien mielestä. Omassa puheenvuorossani haluaisin sanoa, että edeltäni puhui tässä ilmastorahastosta. Se on vain yksi osa tätä. Voisin kertoa teille, että yksi kaikista tärkein osa tässä on yksityisen puolen työstämisessä. Tänä päivänä miljoonia ja miljardia käytetään ilmastotoimien rahoittamiseen, mutta ei tämä riitä. Emme ole vielä sadassa miljardissa, joka oli tavoite. Ja tietysti suurin osa näistä varoista tulee yksityissektorilta. Ne eivät voi tulla julkiselta sektorilta. Ei ikinä tähän suuren lukuun päädyttäisi pelkästään julkisella rahoituksella. Meidän pitäisi nyt saada yksityissektori investoimaan sellaisiin asioihin, mihin se ei tähän asti ole investoinut. Euroopan unionin ja me olemme erittäin hyviä tässä. Voin kertoa teille, se politiikka, mistä te keskustelette edelleen tässä neuvoston tiedonannosta ja johtopäätöksistä yksityissektorin roolista. Tästä teillä on mietintö ja siihen on tehty tarkistuksia ja käytte keskustelua tästä juuri nyt. Mutta tämä on äärimmäisen tärkeä poliittinen puitteisto. Ilman tätä puitteistoa me emme voi asianmukaisesti lähteä yhteistyöhön yksityissektorin kanssa ja pyytää siltä lisävaroja todellista lisärahoitusta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Sieltä yksityissektorilta tämä todellinen rahoitus tulee. Ja se ei ole vielä tänään aivan valmis Kenties olette kuulleet äh, Agrifysta ja Electrifysta tuotteista, äh, äh, joita käytetään kehitysmaissa. Agrify on, liittyy maatalouteen ja silloin halutaan saada tällaista älykkäämpää maanviljelyä ja hyviä käytänteitä. Ja näin saataisiin myös lisää yksityisrahoitusta näihin aloitteisiin. No, en nyt puhu enää muista. Muitakin suuria aloitteita, globaali ilmastonmuutosaloite 2007-2008, tämä aloite lanseerattiin. Tämä oli neuvoston ja komission yhteishanke. Parlamentillakin oli tärkeä rooli. Monet jäsenvaltiot antavat oman panoksensa siihen. Nyt me yritimme, yritämme tehdä tästä vielä plusversion. Ja me annamme oman panoksemme COP21 kuudella seitsemällä äh, varjotapahtumalla joilla yritetään saada houkuttelevuutta kaikkeen tähän toimintaan. Ja olen luottavainen sen suhteen, että tärkein asia on se, että meidän valtuuskuntamme valtavirtaistavat tämän 20 prosentin luvun ja toivottavasti enemmänkin ja tässä ohjelmointihankkeessa. Ohjelmointityön analyysi on johdonmukainen, johdonmukaisesti samalla linjalla tämän 20 prosentin tavoitteen kanssa ja täytäntöönpanossa. Toivottavasti me saavutamme sen ja pääsemme vielä pitemmälle. Kiitoksia. Kuulimme nyt komissiota ja siirrymme sitten kansalaisjärjestöihin. Äh, Rovan McLean Climate Action Networkista ensin. Teillä on tällainen äh, ilmastonmuutosryhmien koalitio. Voitte kertoa siitä meille enemmän. Kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tänne. On hienoa puhua kehityskollegoille tästä, sillä joskus, no yhden huomataan synergiaa, mutta on hienoa tulla tänne esittelemään näitä huolenaiheitamme liittyen ilmastonmuutokseen. Climate Action on kansanjärjestöverkosto ympäri Eurooppaa, joka keskittyy ilmasto-, energia- ja kestävä kehityskysymyksiin sekä eu että sen ulkopuolella. Ja fokuksemme on myös tässä YK ilmastoneuvottelussa suurilta osin ja minun työni keskittyy ilmastonmuutokseen, kehitysasioihin ja ilmastorahoitukseen itseensä. Niin, haluaisin hieman puhua siitä, mitä kansallisuuden huolenaiheet ovat, mutta myös mitä huolenaiheita on kehittyvissä maissa. Ja no, Mette mainitsi, että oli nämä neuvoston päätömät, jotka tulivat Ekofinissa tänään. Ja pohdin, että jos esittelen. Tai jos antaisin tuon kannan kehittyville maille, olisivat hyvin pettyneitä, tulevat hevistä vain ja turhautuneita tämän kunnianhimon tason puutteesta. Ja puhuin muun muassa Nepalin, Tansanian, Zambi, Sambian edustajien kanssa huolenaiheistaan liittyen ilmastorahoitukseen Pariisin sopimuksessa. Ja haluaisin, haluaisin nähdä siellä tukea EUta, joka on suurin lahjoittaja, joka perinteisesti on ollut kehittyvien maiden liittolainen. En nyt halua ECOFINin päätelmistä osoittaa sen aukkoja pelkästään, mutta jos kehittyvät maat saisivat mahdollisuuden puhua, niin varmastikin he puhuisivat siitä, että miten kunnianhimon taso on tässä liian alhainen ja vaikuttaa siltä, että finanssiministerit ja Euroopan johtajat eivät ole tarkoitus tähän aiheeseen ja tämä on valitettavaa ja toivon, että lisäyksiä nähdään, nähdään paljon kunnianhimoa tulevina viikkoina, kun COP lähestyy ja kun se järjestetään. Olen huomannut nimittäin sen, että oikeutetusti ollaan keskitytty 2020 edeltävään rahoitukseen, jota Tatjana käsittelee, mutta tämä on jättänyt varjonsa 2020 jälkeiset toimet ilmastorahoituksessa, sillä tässä maailmassa vähiten kehittyneet maat tulevat näkemään silloin suuria haasteita ilmastonmuutoksen suhteen ja pitää pohtia, että miten he voivat jatkaa vähäistä kehitystä. Jotenka se, mitä meidän pitää ymmärtää Pariisin jälkeen on, että toimitaan ennustettavasti maat, kuten Nepal ja Tansania ja Sambia, niin pitää pystyä sanomaan sitten, että hyvä, voimme suunnitella mukauttamista, sovittamista ja näitä lieventämistoimia, joita halutaan voimme myös luottaa tukeen saada lahjoittajamailta ja voimme tehdä heidän kanssa yhteistyötä, jotta voidaan rakentaa kapasiteetteja ja tehdä lisää. Ja EU ja muut kehittyvät, kehittyneet maat ovat äh, sanoneet, että he tekevät niin paljon kuin voivat, mutta enemmänkin voitaisiin vielä tehdä tietysti lyhyellä aikavälillä. Ja minusta ECOFin päätelmät itsessään eivät käsittele tuota kiireellisyyttä, eli että pitää lisätä ilmastorahoitusta ja katsoa vuoden 2020 jälkeisiä toimia jälkeenpäin. Voidaan tietysti katsoa asioita myös, mutta on tärkeää katsoa myös eteenpäin, ottaen huomioon, että maailma ilmasto lämpenee ja haasteita tulee paljon vielä lisää. Tämän lisäksi asia, jota ei ole mainittu, jos ajatellaan valtavirtaistamista, se on tärkeää, mutta sitten on myös tämä sopeutuminen, mukauttaminen, miten EU ja kolmannen maan kumppanit voivat rakentaa lisäkestävyyttä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja miten meidän pitää priorisoida tätä EUn kannassa yhä enemmän ja miten EU rahoittaa ohjelmia sen ulkopuolella. Tämä ei ole tarpeeksi edustettuna EUn kannassa ja olen sitä mieltä, että tähän asti nämä lieventämistoimet ovat olleet dominoivassa osassa, mutta ei ole pohdittu tätä sopeutumista, mukauttamista ja sen rahoittamista. Vielä yksityissektorin rahoituksesta pari sanaa ymmärtääkseni. Tämä on painopistealue monille kehittyneille, melkein kaikille kehittyneille maille. Siinä ei ole ongelmaa, mutta ongelma on, että mitä ei mainita missään, on sen sääntely ja että miten se vastaa kentällä ihmisten tarpeisiin. Kuka pitää yksityissektoria vastuussa, kun he ovat mukana näissä rahoitustoimissa ja hankkeissa kehitysmaissa. Ja jos vielä palaan vähiten kehittyneisiin maihin, niin huolenaiheensa on sopeutua ilmastonmuutokseen. Ne eivät ole kaikkein houkuttelevimpia investointikohteita yksityissektorin toimijoille. Tämä palautusaste on alhaisempi, jos tämä investointi tehtäisiin keskitulon maihin. Ja totta kai tämä johtaa pikemminkin infrastruktuurihankkeisiin kuin itse sovi, so, sopeutamiseen, joten puutteita on tällä hetkellä jo toiminnassa, mutta niitä voidaan parantaa ilman ongelmia. EU on aina ollut hyvä liittolainen kehittyville maille ja tätä voidaan selvästi parantaa ja työstää paljon ennakoimin, mutta tarvitaan poliittista johtajuutta ehdottomasti komission että jäsenvaltioiden puolelta. Tämä on elintärkeää, sillä muuten emme saa tukea niissä asioista, joista välitämme kansallisissa neuvotteluissa. Tästä tulee tällaista köydenvetoa ja pitää pohtia, että mitä tosiasiassa haluamme ja missä ovat ne asiat, mistä emme ole valmiita joustamaan pätkääkään nämä niistä punaiset viivat. Jos siis tarkastelen, että minkä tuollakin mitä tapahtua kentällä, ne ovat äärimmäisen tärkeitä asioita kehittyville maille, koska ne ovat niin heikossa asemassa. Heille on tärkeää tietää, että he saavat jatkuvasti tukua, kuten sanoin alussa. Jos esittelisin nämä tämän päivän päätelmät, en usko, että he olisivat kovin vakuuttuneita tästä kehittyvät maat. Tätä voidaan siis työstää, mutta meidän pitää käyttää pariseltäviä viikkoja ja parisin viikkoja, jotta saadaan paremmat vakuutukset siitä, että kehittyvät kehittyvät maat voivat sopeutua ilmastonmuutokseen ja ottaa käyttöön vähän hiilistrategiat ja sitten luottaa EU-hun hyvänä kumppanina. Siinä kaikki. Seuraava Tatjana saa puheenvuoron. Um, hello everyone. So first of all... Hei kaikille. Mukava, että sain tulla tänne. Tuoreimmat, tuoreimmat reaktiot ECOFIN päätöksiin Ensinnäkin tässä on nyt kolme seikkaa, joihin haluaisin kiinnittää huomionne. Ensinnäkin äh, tarve äh, äh, parantaa ilmastorahoituksen avoimuutta. Kuten tiedetään, nyt on luvattu 100 miljardia vuodessa luvattu sitten rahaa ilmastonmuutoksen haittavaikutusten torjumiseen. Mutta kuitenkin nyt on aina on käytetty erilaisia raportointimenetelmiä, eh, joidenkin tiet, jotkut eh, maat ottavat tällaiset eh, lainat, joilla, jotka, joilla, joiden, joilla on pitkä maksuaika ja näin poispäin. Olemme tyytyväisiä siitä, että ECOFIN päätelmässä peräänkuuluttaa lisää avoimuutta ja selkeästi sitten selkeää raportointia muutenkin. Tässähän on kysymys 44 EUn 14 miljardin osuudesta, samoin sitten kuin saman verran, joka sitten on määrä tulla, tulla jäsenmailta. Näistä on aina hyvä sopia sitten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Sitten tämä tasapaino sopeuttamiseen ja muutosten vaikutusten hillitsemiseen suuntautuvat rahat ja niiden osuus tästä kokonaispotista on kannustavaa, että sitten monet maat pyrkivät sitten, monet maat pyrkivät parempaan tasapainotukseen näiden varojen jakantumisen osalta. Jos ajatellaan kaiken kaikkiaan tätä kokonaispottia vuodelle 2013-2014, siinä ollaan jatkuvasti laiminlyöty sitten nämä sopeuttamistarpeet ja, ja, ja, ja sitten näiden itse asiassa 13 prosenttia ainoastaan on tähän tältä, tältä osin uhrattu. No, tässä täytyy todeta, että muuttamaan myöskin muuttuvaan ympäristöön, elintarviketuotantoon ja näin poispäin. Ajatellen näiden sopeuttamiskustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet. E, kansainvälinen rahoitus ei ole ollenkaan tässä pysynyt perässä. On todettu, että että äh, Saharan että eteläpuoliset maat käyttävät 5 miljardia vuodessa omien maittensa sopeuttamiseen. Paljon enemmän siis kuin mitä saavat konsanaan äh, kansainvälisenä tukena. Ja mitä sitten, on, äh, jotta tämä sopeuttamisraha saataisiin enemmän lähinnä, sitten se tulisi julkisista lähteistä Tämä viimeinen seikka on tärkeä, koska tässä on tarkoitus juuri saada vaikkapa merenpinnan nouseminen tai maaperän eroosiokuriin kuriin, tämän tyyppisiä oheis, oheistoimia toteutetuksi, mutta ne edellyttävät sitten tietenkin selkeää tällaista avustusta, jota ei tarvitse takaisin maksaa niin ikään on äh, peräänkuulutettu uutta äh, ilmastorahoitusta kehitysmaailmasta Tämä yhteinen yksityisen ja yhteen, äh, julkisen rahoituksen yhdistelmä on tässä paras ratkaisu. Tosin siinä tietysti julkisen hallinnon osuus jatkuvasti supistuu tai vähintään pysyy paikallaan, jos ajatellaan sitä peruspalveluiden köyhden kitkemisen ja peruspalvelujen koulutuksen sen sellaisen tarjoaminen se on tietysti olennaista. Mehän se, että tällaiset kokonaisbudjetit edellyttävät kasvattamista, koska muussa tapauksessa Muussa tapauksessa ei, ei saavuteta näitä vuoden 2020 tavoitteita. Mutta mitä sitten tulee poikettaisiin tästä ilmastotoimista peräänkuuluta innovatiivisia rahoituslähteitä. Ja nyt näistä on paljon puhuttu, nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. Jos ajatellaan vaikka päästökauppaa, siinä tarvitaan vielä julkisuuden, julkisen sektorin panosta esimerkiksi rahoitusvakauden takaamiseksi. Ja lopuksi voin todeta, että tämä, tässä saata, saatetaan olla nyt ratkaisun äärellä, mutta luottamusta tarvitaan vielä lisää, jotta saadaan sitten 2020 rahoit, ilmastorahoitus reilaan. Niin sitten toiseksi pitää kysyä selkeästi, mitä valtiot ovat valmiit tekemään sen mukaan, ja sitten kolmanneksi, millä tavalla sitten sopeuttamiseen ja, ja näiden seurausvaikutusten torjumiseen aiotaan panostaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet näitä neljää puhujaa. Ja nyt meillä alkaakin sitten puheenvuorot täältä. Redatus. Thank you, Madam Chair. Thank you to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puhujille. Varmaan, että kollegani meidät asian syvällisemmin kuin minä näissä asioissa. Mutta meillä on kysymys lähettiläälle vertasitte Kööpenhaminaa ja Pariisia toisiinsa. No, kaikki te puhuitte siitä, mitä odotukset ovat, mikä on tilanne tällä hetkellä. Kysymykseni kuuluu, tämä taktiikka, kaksi, 29 taktiikka, että valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat paikalla alussa, mutta eivät loppuun asti. Teistä johtaako tämä siihen, että päästään tavoitteeseen? Selvä. No, vai tavallaan, onko tämä, että luvutetaan heti alusta asti, tiedetä, että no, todennäköisesti ei päästä tavoitteisiin, että tehdään tämä niin, että ei meillä, meillä ole varaa, että Köpenhamina toistuu taas. Miten tulette toimimaan tuon suhteen? Mitkä odotukset ovat tältä osin? Kiitos. Um, thank you. I've got Pedro Silva. Kiitoksia. Pedro Silva, Maria Hoibuk ja Heidi Hautala. Kiitoksia. Minä haluaisin esittää kysymyksen. Yhden vain. Haluaisin esittää vain yhden kysymyksen, joka liittyy tähän äh, lisää täydentävyyskysymykseen. Eli se sitoumus, joka meillä nyt on kehitys, kehityksen rahoituksen suuntaan, ei sovi oikeastaan yhteen toisen sitoumuksen kanssa, joka meillä oli rahoitukselle ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Haluaisin kysyä, onko teidän mielestänne nämä Pariisin konferenssin valmistelutyöt, ovatko ne sellaisia, että niistä näkyy tämän täydentävyyden periaatte ja sen hyväksyminen, vai puhutaanko tässä nyt itse asiassa samasta rahasummasta, mutta vain eri tarkoituksia varten? Tämä, sama, tämä on samainen rahoitussitoumus josta puhutaan kehityksen rahoituksen osalta ja tämä vahvasti liittyy myös ilmastonmuutoksen rahoituksen liikkeelle saamiseen. Miten me voimme nyt välttää sitä, että tämä 100 miljardin dollarin sitoumus Miten voidaan toimia niin, että tämä todella olisi toteutettavissa oleva ja että saataisiin näille kehityksen tavoitteille nyt sitten varat liikkeelle. Maria Hoibuk. Yeah. Äh, uh, für... Äh, kiitoksia äh, kovasti näistä alustuksista. Tässä kiinnittäisin huomenta yhteen seikkaan, eli että, että ilmastorahoitusta ei pidä kehitysavusta nipistää, se on selvää, sitä haluan vielä painottaa. Olisi aika fataalia, jos, jos todellakin sitten näin kävisi. Sitten vielä maatalouden saralta yksi seikka vielä. Totesitte, että tarvitaan nokkelampia ratkaisuja, niin että esimerkiksi maatalouden osalta olen siinä aika skeptinen jos ajatellaan, tämä on hyvin tällaista raaka-aine, raaka-aineintensiivistä järjestelmää, pyör, ajaa edelleenkin haluaisin siihen selvityksiä. Ajatellaan kaikki nämä lannoitteiden hinnan nousut ja sinne niiden rapauttava vaikutus. Ja vaikka typpipäästöt, aurinkoenergia ja sitten tällaista kaikkea sellaista maataloutta, joka esimerkiksi sitten lisää maaperän typipitoisuuksia, kun me, meillä on paljon, mu, paljon muitakin ö, ö, toimintamalleja. Ajatellaan, että tässä yhden typpikilon typpilannoitekilon tuottaminen vaatii puolitoista litraa, 1,2 litraa polttoöljyä esimerkiksi. Tämä raaka-aineista on hankalaa säästää, mutta kaikesta muusta kylläkin. Tämä on tietenkin maatalouden oma roolinsa tässä ilma, ilmaston saastuttamisessa, toki ei vaikka välttämättä ratkaiseva, mutta tämä on järjestelmä, jossa voisimme sitten näitä säästää ja estää sitten näiden haitallisten kaasujen muodostumista. Jos ajatellaan tämän ekologista lähestymistapaa, että tässä olisi hyvä saada tällaisia todella teknisiä ratkaisuja sitten käyttöön. Jos tämä, puhuttiin näistä viiden vuoden aika, aikajänteistä, tämä on aika pitkähkö aika siinä mielessä, että e, e, e, eikö se oli niin help, jotenkin tehokkaampaa pyrkiä tämän tavoiteaikansa vähän lyhyemmäksi saattaa. Heidi. Sure. Kiitos puheenjohtaja. Minusta ei ole mitään uutta, että ilmastorahoitus jälleen kerran, jos nyt kuuntelin hyvin, on muodostumassa kulmakiveksi kokouksessa, tai siis kompastuskiveksi ja Kööpenhaminan sitoumukset, niitähän ei ole täytetty. Jos ajatellaan uusia ja lisärahoituskysymyksiä, tämä on valtava ongelma, johon EU haluaisi suuren askelin eteenpäin ja haluttaisiin siis kaiken hyvä sopimus joten tämä on hyvin vakava asia maailmanlaajuisestikin. Haluaisin esittää erityislaatuisen kysymyksen. Muutama vuosi sitten Euroopan komissio teki hyvin rohkean sitoumuksen YK-hankkeeseen, jossa käsiteltiin kestävää energiaa kaikille. Muistan edelleenkin komission jäsenen B-Balksin ja sen, että puheenjohtaja Barroso sanoi, että EU tulee antamaan huomattavan panoksen tähän tilanteeseen, jotta ihmiset, joilla ei ole sähköä, niin no, kuulimme, että on miljardi, miljardi ihmistä, joilla ei ole sähköä maailmassa, ja että EU ajattelee siis sanoi, että se ottaa vastuun hyvin suuresta osuudesta, mutta tähän asti, no, minulla on sellainen tuntuma, että mitään ei ole tehty, Totta kai tämä olisi voinut olla osa ilmastorahoitusta, että tuotettaisiin, sanotaan, kestävää uusiutuvaa energiaa kaikkein köyhimmille maailmassa. Joten haluaisin tietää, että voisiko jotenkin laatia jonkin raportin siitä, että mitä tapahtui näiden korkean tason sitoumuksille. Se oli 2012 muistaakseni. Ja no, jatka siitä, mihin Marin Hoibu jäi. Maatalous on äärimmäinen kysymys tässä kohtaa tässä käymässä niin, että nähdään mitään ponnistuja siihen suuntaan, että maatalous olisi ilmastoystävällisempää EUn kehityspolitiikassa. Esimerkiksi kiertotalouden käsite, joka on nyt otettu maatalouskehitysyhteistyöhön, mikä sen osuus on. Ja yksi asia, mistä pitää keskustella, että jotenkin meidän pitää määritellä välineitä, joilla voidaan vähentää eläinproteiinin kulutusta, sillä eläinproteiinin tuotanto aiheuttaa paljon hukkaa, energiahukkaa, ja siinä tuotetaan paljon ilmastopäästöjä, joten no, kaikkien ei pitäisi olla vegaaneja, mutta tämä on kuitenkin suuri haaste ja hyvä tapa muuttaa siis ruokavalioita. Okay, thank you. Just one point for... Kiitoksia. Yksi kommentti minultakin. Herra Rudolfi puhui siitä, miten COP on suunniteltu. Sen sijaan, että olisi tällainen ylhäältä alaspäin lähestymistapa, mutta täytyy muistaa, että se on tämän päivän merkki. Tässä on myös tämä taakka, että pitää saavuttaa tieteellinen ilmastonmuutoksen hidastuminen me yritämme tehdä tässä toimia ja toivottavasti saamme tulevaisuutta varten ta- myös tuloksia. Tässä on vertaispainettakin myöskin, kun verrataan tätä Kööpenhaminaan. Olen ymmärtänyt, että jos tämä koko asia jätetään loppuun, niin varana on se, että ministerit tapaavat nyt. Jos jätetään johtajille ihan loppuun, niin no, ennen kokousta on hyvin paljon asioita täytyy ratkaista. Ja no, kaikki haluavat tietysti johtajat sanoa jotain erilaista ja olla kuuluisia. Joku haluaa osoittaa olevansa kaikista tärkein pääministeri tai presidentti tai niin edelleen. No, saa nyt nähdä, tuleeko tästä tuloksia. Teidän täytyy lähteä Italian koneeseen. Saatte siis ensin puheenvuoron. Thank you. Um, Kiitoksia. Niin, mielestäni on hyvä, että tämä saadaan otettua heti alkuun mukaan. Tämä on tällainen opportunistinen tapa, joka saattaa toimia, kuten Linda sanoi. On erittäin tärkeää. Miten nyt voisin tämän sanoa? Tämä on erittäin tärkeä pointti mitä johtajat sanovat, ja sitten diplomaatit voivat ryhtyä työstämään sitä ja teknokraatit. Jos tämä kaikki jätetään loppuun, niin sitten siitä tulee poliittinen taistelu ja ihan jumissa ollaan. Tämä nähtiin jo Kööpenhaminassakin. Tämä on taas sellainen innovaatio, johon minä suhtaudun oikein myönteisesti. Silloin Pereiralle vastaus kysymykseenne. Todellinen tarina tästä sadasta miljardista on, se ei liity pelkästään siihen, että tämä olisi julkista rahaa. Julkista rahaa ei ole näin paljon. Oli se lisää rahaa kehitykselle tai ei, kehitykselle tai muulle ei. Tässä täytyy olla muutakin rahaa, joka suuntautuu näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Minulle, toistan tässä nyt itseäni, niin yritän vastata tässä myös äh, äh, Kysymys ei ole siitä, että kehitysavusta köyhille poistetaan rahaa, vaan tässä radikaalisesti muutetaan kehitysyhteistyötämme ja tässä nämä kestävän kehityksen tavoitteet ovat, ovat aivan eturintamassa. Kun tekin hyväksytte näitä kehitysyhteistyöinstrumentteja, ja asetetaan tämä 20 prosenttia. Jos ajatellaan, että 20 prosenttia olisi tässä jo nyt jokaiselle avunantajalle maailmassa, niin tällä olisi kyllä suuri merkitys. Valitettavasti emme siellä vielä ole. Jotkut ö, ö, tahot ovat korkeammalla. Ranskalaiset toimijat 50 prosenttia ovat sanoneet. Euroopan investointipankki on hyvin sitoutunut ilmastonmuutokseen. Sekin haluaa viedä tätä eteenpäin. Tämä on hyvin tervetullutta, koska tällä rahoitusten, rahoitusfasiliteetillä me haluamme saada myös yksityissektorilta varoja. Komissiovarat ovat vähäiset, EIPn varat ovat myös tänä päivänä vähäiset, mutta City of London ja Wall Streetin varojahan kyllä löytyy. Meidän täytyy jotakin saada ne napattua ja saada ne tuonne ilmastonmuutosmaailmaan mukaan. Teidän asiantuntemuksenne maailma, maataloudesta ja typisitomisesta maaperään. Tämä on erittäin tärkeää. En pitäisi tätä mitenkään epärelevanttina ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Se on aivan relevanttia. Maa- ja metsätalous, luonnonsuojelu, kaikki tämä. Me siirrämme 1,8 miljardia varoja maataloudessa tähän suuntaan. Tämä on paljon yli tämän 20 prosentin. Maatalous, jota pidetään ongelmana, saattaa olla osa ja sen täytyy olla osa ratkaisuja. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne. Olin nämä lisävaroja tai ei, minä en voi tähän vastata. Te sanotte, että meidän täytyy keskustella rahoista, jotka eivät ole kehitysavussa mukana. No silloin minulla ei ole mitään roolia täällä. Minä voin lähteä kotiin. Minä en tällaisia varoja hoitele. Rova Hautala, olette aivan oikeassa. 2012 tehtiin tämä sitoumus banki muun puheenjohtaja Varosu ja tuolloinen neuvoston puheenjohtaja sitoutuivat tähän kestävän energiafoorumiin. No, tässä tuloksena oli se, että me pyysimme tätä ohjelmointitoimintaa. Mehän olemme tällainen hidas liikkuja komissiossa, seitsemän vuotta tarvitaan. Ja tällöin tuotiin sitten tämä aloite energiaa kaikille 2,6 miljardia tähän. Se on aika paljon, mutta tämä on edelleen tällainen input-pohjainen tarina. Tämä oli ensimmäinen välttämätön liike järjestelmässämme niin, että saavutettaisiin tuloksia. Me pyysimme energiaohjelmaa. Meillä on nyt 35 maata, joilla energia on prioriteettiasemassa. Ja meillä on tämä hanke Electrify, Electrify Wi-Fi-hanke. Se on maaseudun köyhimmille suunnattu hanke ja sitä rahoitetaan yksityisen sektorin varoista. Kyllä mekin tuemme sitä, muutenhan se toimisi. Ja tämä on niin suosittu hanke, että hyvin monet tahot haluavat siihen äh, sijoittaa varoja, jopa Yhdysvallat. No, olen hyvin ylpeä sinä päivänä, kun Yhdysvaltojen hallinnolta tulee shekki, jossa ja sanotaan, että amerikkalaiset ensimmäistä kertaa antavat meille nyt rahaa, että voimme rahoittaa köyhiä. No, tämä on globaalia, mutta ennen kaikkea tämä kohdistuu Saharan eteläpuolisiin Afrikkaan, jos suurin osa näistä köyhimmistä on. Olen yhtä mieltä myös kanssanne eläinproteiinista. Jos kiinalaiset nyt ryhtyisivät syömään samaan, samaan malliin lihaa kuin me, no minä ainakin syö, syön, en tiedä teistä, mutta me tarvitsisimme silloin kolme planeettaa maaperän ja veden ja kaiken tämän lihamerän tuottamiseen. Kiitos. Please, if you have to go catch your plane. Kiitoksia, jos teillä täytyy lähteä koneelle, niin olkaa hyvä vain. Ja Tero puhui. Kiitos. Minulle ihan lyhyesti täällä Eli siis en mene sitten tähän, mihin Tankin jo pureutui näistä neuvotteluista. Miksi sitten meillä on tämä viiden vuoden tähtäin näissä välitarkasteluissa? No siksi, koska olemme jo omat sitoumuksenne tehneet aina vuoteen 2030 asti sekä ilmastoon että energian. Näin meidän pitää tietysti kyetä antamaan toimintavapaus niille, e, e, jotka näitä toimia toteuttavat. Meillä on jopa 10-15 vuoden aika, aikajänne e, näiden toteuttamiseen ja tietysti jossakin vaiheessa sitten näitä strategioita pitää arvioida uudestaan. Mitä lyhyempi se on, sen tehokkaampi periaatteessa sitten toiminta on ollut. Viisi kuulostaa pitkältä, mutta kaksi ja puoli taas on aivan, aivan liian lyhyt. Ehkä viisi vuotta oli sitten sellainen hyvä kompromissi tarkastella aikansaannoksia. Sitten vielä lyhyesti halusin todeta, että hyvä tietenkin, että, että EU ja, ja jäsenmaat jatkossakin haluavat sitten tätä ympäristö- ja ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia, ilmastonmuutoksen torjuntavaikutuksia rahoittaa kiihtyvällä tavalla ja siis panostaa sinä sitten kaikkiin köyhiin. Mutta tässäkin pitää pyrkiä tasapaino löytää, löytää koska me haluamme kyetä yhdistämään julkista rahaa yksityiseen, näin sitten saataisiin hyötykin laajemmalle ja näin voisimme sitten näitä seurausvaikutuksia lieventää monia, useammissa maissa kuin tähän asti olisi pelkästään julkisella rahoituksella äh, mahdollista. E, e, jos saataisiin sitten rahaa vaikka tämän blending-välineen äh, äh, kautta, pääsisimme rahoittamaan myöskin sitten hankkeita, joita, jotka eivät sovi pelkästään tällaisen julkisen toimijan kuin, e, kuten EUn rahoitettavaksi, vaan siihen tarvitaan sitten yksityisten rahaa mukaan. Tässä tietysti hyvä uutinen on, on, on se, että että tämä, tämä ilmastorahoitus voitaisiin tällaisten vihreiden obligaatioiden tai bondien avulla rahoittaa. Se on varhaisessa kehitysvaiheessa vasta tämä, tämä työ, mutta sitä voitaisiin löytää ehkä uusi, uusi rahoituskanava, minkä kautta olisi sitten helpompi varmistaa, että hankkeet, joita toteutetaan, ovat todella vihreitä aidosti. Um, Kiitos, kun haluan seuraavaksi. Um, okay, I'll, I'll also try to be as, as brief as... Minäkin pyrin puhumaan mahdollisimman tiiviisti, mutta haluaisin puuttua näihin kysymyksiin ja myös reagoida siihen, mitä herra Rodolfi sanoi. Valitettavasti hän lähti, mutta no, haluan antaa kansallisjärjestöjen näkökulman tähän täydentävyyteen lisäarvoa niin näihin miljardiin dollareihin vuonna 2020 mennessä. No, tiedostamme sen, että Kööpenhaminan sopimuksessa ei sanottu näin, vaan tämä tuli useasta eri lähteestä, mutta kuitenkin tämä on edelleenkin kansallisen kanta, että sen pitäisi olla julkista rahaa. Yksityissektorilla on kasvava rooli, mutta jotta voitaisiin puuttua näihin tarpeisiin niin pian kuin mahdollista, niin julkinen rahoitus tulee äärimmäisen tärkeää ja se, miten se kerätään. Ja täydentääkö se sitten julkista kehitysapua vai ei. Meistä tilanne on se, että näin ei ole ollut. Ja tämä on vaikeaa kansallisjärjestölle herätä kutsuun ja suoraan sanottuna tämä ei ole helppoa meille, sillä kun ilmastonmuutoshan on lisähaaste ja sen takia se vaatii lisätukea, mutta tilanne faktaa on se, että nämä lahjoittajamaat eivät tee tätä tällä tavoin senpä takia Kuten Tatsinen sanoi, haluamme nähdä, että avustusbudjetit kasvaisivat. Agenda 2030 sovittiin, Addis Abebassa sovittiin, että no sitoudumme taas julkiseen kehitysapuun, mutta aikataulu oli heikko 15 vuotta päästä tähän 0,7 tavoitteeseen. Ja näin on ollut ilmastorahoituksenkin kanssa. Kehittyville maille tämä on täysin epäreilua, joten tässä on kyse siitä, että pitää tarkastella tätä yleistä rahoitusosuutta, joka pitää kasvattaa ja puuttua sitten ihmisten tarpeisiin tai vastata niihin. Ja totta kai kannatamme ilmastorahoitusta ja kehitysrahoitusta. Pitää varmistaa, että kaikki kehitysrahoitus tarkistetaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta, ja tämä liittyy toisaalta myös monenvälisten kehityspankkien rooliin ja muun muassa EIPn rooliin mukana on myös muita kehityspankkeja, jotka edelleenkin rahoittavat paljon likaista energiaa kehitys, kehittyvissä maissa. Paljon julkista rahoitusta menee edelleenkin hiilihankkeisiin, vaikka sitä voitaisiin käyttää vähähiilisimpiin aloitteisiin. Tähänkin pitää siis puuttua siihen, että saadaan lisää julkista rahoitusta, mutta toisaalta myös pitää saada nämä tekijät liikkeelle, niin tulee keskittää energiansa ja finanssinsa vähähiilisiin aloitteisiin, uusiutuviin energioihin, energiatehokkuuteen, ynnä muuta. Tämä on äärimmäisen tärkeä lopuksi vielä. Tämä tulee tähän 100 miljardin tavoitteen saavuttamiseen, kun sanotaan, että ei ole tarpeeksi rahaa budjeteissa. Niin kuin Tatjana mainitsi jo, toisaalta on tämä fossiilisten polttoaineiden tukikysymys. Vella, komissa, ympäristökomissaari pari viikkoa sitten, että noin 30 miljardia euroa on käytetty tukiin viime vuonna. Joten se, että hallitus väittää, että no meillä ei ole rahaa, niin no Tämä on hieman skeptistä, hieman kyynistä, joten meidän tulee puuttua tähän ja se pitää tapahtua jäsenvaltiotasolla. Jokaisen maan pitää puuttua siihen, että mihin he käyttävät rahansa ja johtaako se kestävään kehitykseen. very quick now. Ja Tatjana lopuksi, mutta hyvin nopeasti. Meillä on vielä yksi asia käsiteltävänä, joka päättyy hyvin lyhykäisesti. Suurimpaan osan kysymyksistä on jo vastattu. Minä haluaisin korostaa vain yhtä asiaa. Me olemme tai, täysin yhtä mieltä siitä, että että kehitystä ja ilmastonmuutosta ei voida erottaa toisistaan. Ne ovat täysin toisiinsa yhteyksissä, mutta on myös totta, että ilmastonmuutos tuo lisähaasteita kehitysmaille tämän vuoksi, että tämän vuoksi ilmasto, kehitysyhteistyörahaston täytyy olla myös ilmasto-ongelmat huomioon ottavaa. Tässäpä kaikki minulta tällä kertaa. Olen pahoillani, että kiirehdin sinua tässä lopussa. Haluaisin kiittää teitä kovasti siitä, että tulitte tänne ja paljon onnea nyt Pariisin neuvotteluihin. Last but not least, I want to move to... Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä kyselytunti, kohta 24. Me puhuimme ilmastonmuutoksesta. Tämä on ö, seurantaa katastrofien vaikutusten vähentämiskonferenssille Komissio esitti kysym- kollegamme esitti tästä komissiolle kysymyksen. Herra Lanoa on täällä paikalla Eko pääosastolta ja kertoo meille, miten tähän nyt sitten suhtaudutaan. Ja kymmenen minuuttia saimme tulkelta lisää. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Gerero Salom liittyen tähän kysymykseen, jos käsitellään Sendaita tämä kansainvälinen riskin vähentämiskehys, joka hyväksyttiin siis Japanissa viime maaliskuussa. Meidän roolimme oli tärkeä Euroopan parlamentin kanssa, jotta päädyttäisiin menestyksekkääseen päätöksen näissä neuvottelussa Sendaissa, mutta kysymys käsitteli sitä, että pannaan täytäntöön tämä Sendain toimintakehys Euroopan tasolla. Korostat, tai korostitte siitä, että kysymyksessä herra Guerrero Salom on hyvin tärkeää laatia koherenssia Sendain toimintakehyksen välille ja toisaalta, jos ajatellaan 2030 agendaa ja toisaalta pitää ottaa huomioon ilmastonmuutosneuvottelut ja toisaalta kehitysrahoitus. Sendain toimintakehys tunnustaa tämän suoran yhteyden, joka on olemassa riskien hallinnan välillä ja toisaalta kehitysyhteistyön välillä. Kuten tiedätte, Olemassa on paljon indikaattoreita, joilla voidaan arvioida riskejä ja toisaalta mitä ovat kestävät infrastruktuurit ja toisaalta käsitellään myös koulutus- ja terveyskysymyksiä. Tarvitaan siis yhteys indikaattoreiden välille, tai siis nykyindikaattoreiden ja tulevien indikaattoreiden välille komissio työstääkin juuri sitä, että se laatisi näitä suoria yhteyksiä. Toiseksi yksi sen prioriteeteista on integroida riskien vähentäminen monenvälisiin ohjelmiin. Tämä on myös yksi Addis Abeban kehyksen prioriteetti ja haluamme laatia yhteyksiä myös näiden kahden prosessin välillä. Ja lopuksi on myös suora yhteys riskin vähentämisen, riskin hallinnoinnin ja ilmastonmuutoksen välillä. Erityisesti on tarpeen laatia koherenssia mukauttamiseen, ilmastonmuutoksen sopeuttamisen ja riskinhallinnoinnin välillä. Tähän tarvitaan kansallisia strategioita. Toisaalta pitää ottaa huomioon vakuutusten rooli ja tällaisten ennakkovaroitusjärjestelmien rooli. Tämä tulemaan COP21 prioriteetti. Pitää pohtia, miten saadaan aika konkreettisia ratkaisuja, jotta voidaan toisaalta torjua ilmastonmuutosta ja vähentää riskejä Teemme aktiivisesti töitä Ranskan ja Perun puheenjohtajien valtioiden kanssa, jotta voimme luoda, laatia näitä yhteyksiä. Sitten tulevat toimet. Komissio on ilmoittanut, että se julkaisee toimintasuunnitelman 2016 vuoden alussa. Tarkastelemme mitä politiikkoja on olemassa, jotka jo alentavat riskejä. Kyse on erityisesti tästä kansalaisten suojelusta, kestävyyspolitiikasta, mutta tässä toimintaohjelmassa tulemme myös tarkastelemaan siitä, miten ympäristöpolitiikka, terveyspolitiikka, kulttuuriperintöpolitiikka ja koulutuspolitiikka voivat antaa oman panoksensa tähän Sendain kehykseen. Olemme myös ilmoittaneet että panemme täytäntöön nopeasti 2030 agendan kestävän kehityksen osalta ja 2016 komissio tulee hyväksymään aloitteen, joka tulee ottamaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet, jotka YK on asettanut ja lopuksi jatkamme siitä että panemme täytäntöön tämän kestävyystoimintaohjelman suunnitelman, johon kuuluu useita aloitteita, joiden myötä pyritään laatimaan suoria yhteyksiä riskin vähentämisen ja sopeutuksen välille. Mukana muassa Share-aloite, AGI-aloite, tai kuten mainittiin aikaisemmassa keskustelussa, GCCA-aloite, siis tämä ilmastonmuutosallianssi-aloite. Mielellämme jatkamme työtämme tähän suuntaan ja teemme yhteistyötä Parametin kanssa. Puhumme teidän kanssa mielellämme näistä kysymyksistä. Ja näiden uusien aloitteiden myötä Jatkamme siis toimintaa vuonna 2016. Kiitos. Kiitoksia Enrique. Haluatko tähän vielä lisäkysymyksen? Hyvin lyhykäisesti puheenjohtaja, koska nyt kokousaikamme on jo päättynyt oikeastaan. Ensinnäkin kiitän tästä vastauksesta. Se oli erittäin laaja, hyvin kattava. Itse asiassa minä haluaisin tällä kysymyksellä juhlia tätä vuosipäivää eri katastrofien vaikutusten riskien vähentäväksi ja asettaa myös Sendain ja Addis Abeba, New Yorkin ja Pariisin tavoitteet ilmastonmuutoksen osalta yhteyteen. Mutta hyödyntäisin myös nyt sitä, että komissio on tänään hyväksynyt parlamentin mietinnön ensi vuoden Istanbulin humanitaarista huippukokosta varten. Ja olisi hyvä, että tulevina kuukausina, viikkoina komissio ottaisi myös tämän riskien vähennys tavoitteen myös humanitaarisen huippukokouksen asioita käsitellessään huomioon niin, että voitaisiin vähentää näiden humanitaaristen kriisien vaikutusta, ainakin kun ajatellaan luonnonkatastrofien aiheuttamia vaikutuksia. Kiitoksia. Haluatko muut kollegat käyttää puheenvuoron? Haluaisin kiittää komissiota vastauksesta ja odotamme tästä tulevaa kehitystä. Siirrymme kohtaan muut asiat. 25. Minulla ei ole kerrottu muista asioista ainakaan tässä. Muistuttaisin kollegoja, että illalla käydään keskustelua Afrikan kehitysrahastosta ja varmaan saatte myös sähköpostitse taustatietoja näistä asioista. Seuraava kokouksemme on 30. marraskuuta ja ensimmäinen joulukuuta. Kiitokset tulkellekin. Tarvitsemme onneksi vain ylimääräistä kolme minuuttia. Kiitoksia.